guten Morgen. Ich hoffe, wir können anfangen. Hyvää huomenta. Toivon, että voimme aloittaa. Olisin toivonut tänne näin paljon jäseniä jo eilen. Ja teillekin olisi ollut siitä hyötyä, kun meillä oli aivan loistava kuulemistilaisuus kulttuurialta ja luovilta toimialta kasvaa työpaikka EUlle oli aiheena te menetitte jotain, koska se oli ihan yksi parhaista kuulemistilaisuuksista, joita meillä on viime aikoina ollut. Ikävää, että te kaikki olleet täällä. No meillä on kaikilla niin paljon tekemistä. Seuraavana esityslistan kohta seitsemän. Tässä on kyse siitä, että äänestämme minun omasta asiastani, eli Firenzen instituutista. Siitä puhuttiin eilen. Tässä on hyväksyntä. Vain voimme antaa puoltavan tai vasta äänen. Useimmat eivät olleet täällä eilen, mutta sanoin, että tässä tapauksessa kannatti se, että olimme tarkkana, koska teksti, joka alun perin esitettiin, niin jätti oikeastaan kaiken hoitamatta ja neuvostokaan ei puuttunut siihen sen kummemmin, mutta me katsoimme tarkkaan, muutimme kaiken, mitä siellä piti muuttaa – me voimme tällaisen työmenettelyn kuitenkin toteuttaa parlamenttina tällaisessakin menettelyssä nyt äänet puolesta. Ai äänestyskortilla. Selvä. Meidän pitää äänestää koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentä yksi nolla. Olkaa hyvä. 22. 22. 22 nolla. Kiitos oikein paljon. Sitten seuraava äänestys. Nadia Hirsin lausunto. Eurooppalaisen säätiön perussääntö. Mrs. Ehm, Hirsch, do you want to say something? Edustaja Hirsch, haluatteko käyttää lyhyesti puheenvuoron? Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää lämpimästi yhteistyöstä varjoesittelyiden kanssa eilisissä kokouksissamme. Lausunnon yhteydessä oli pieniä teknisiä vaikeuksia, kuten kaikki tietävät. Kaksi valiokuntaa työstää asiaa samanaikaisesti, mutta toisaalta tämä on hyvä asia. Ja en millään olisi luopunut tästä kahden valiokunnan yhteistyöstä. Tämä sujuu oikein hyvin. Kiitos paljon tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksitoista yhdeksän.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 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta, ai se raukeaa. 23 vedetty pois, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 10.11 hylätty. Okei hyvä. No, <laughs> no niin joo. Minulla ei ole äänestyskorttia. Eikä minulla. Okay. Kontro. Ja, ja. Olisin nyt vastaan. Kontro. So. Hyvä. Vastaan. No miten tämä sitten meni? Control. So. Vastaan siis. Ja missä nyt mennään? 29. 29. Vastaan tyhjää. Hyväksytte. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 44. Äänestys päättyy. Tällä vastaan niinkö puolesta. 7.16 hylätty. 7.17 hylätty. 7.17. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13, 11 hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 55 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksitoista, kaksitoista hylätty. Seuraavana 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolmetoista, kaksitoista hyväksytty. Tarkistus kaksi. Ei tuomaan ranskankielinen versio. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus kahdeksan. Äänestys päättyy. 14.11 hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 8.17. Hylätty. Tarkistus 10. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13.10. 13. Yrittikö puolesta pitellä? Puolestako? kymmenen Hyväksytty. Tarkistus 12. Vast, puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 14. 14. 14 puheenjohtaja korjaa. 14, aivan niin. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. against. Okay. Kaikki vastustavat. Selvä. 22 vastaan yksi puolesta. 23 vastaan yksi puolesta. Anteeksi, edustaja Petellä. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. 23, 24. Herranen aika. 25 nolla. Hyväksytty. Onnittelut, Nadja Hirsch. kommt's Korea, ne? So, jetzt kommt zu dem äh, Thema äh, Skuria Online Game. Sitten Skuria ja sähköisesti välitettävät rahapelit. Passt gar nicht zu Skuria. Komisch. Eihän tämä nyt ollutkaan Skuria. Ja, bist kein Gambler. Bellet ist der Gambler. täällä onkin, se joka uhkapelejä pelaa. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta Sanon englanniksi 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa 13. The vote is closed. Äänestys päättyy. 15 9. 15.9. Hyväksytty. Mitä te teitte pitellä? Nukutteko? Vastustatteko? Osoittakaa nyt, miten äänestätte, pyydän. 15.11. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta ei vaan Erehdyinkö tässä? 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi Emma. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 96 seuraavalla sivulla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, nolla vastaan onnittelut. En ole koskaan nähnyt näin lyhyttä tekstiä, jossa olisi näin valtavasti tarkistuksia. Varmasti kovin mielenkiintoista. Mielenkiintoista nähdä, mikä on lopputulos. Edustaja Pitellä, yritin äänestyttää yhtä nopeasti kuin te. Ymmärrän, että ihmiset jatkuvasti valittavat, että liian nopeasti. En minä ole koskaan liian nopea tässä. Kiitos oikein paljon. Ja nyt varmasti sali tyhjenee. Mr. Vice President, now is Louis leaving. Varapuheenjohtaja nyt lähtee. No. Seuraava kohta esityslistalla. Point ah, ten. I'm going to find it. I'm going to find it. So. Fossi is late. Hmm? Uh, Fossi, Bon, alors, wir können jetzt nicht zu Punkt 10 gehen, weil... Emme voi siirtyä kohtaan kymmenen, koska ilmeisesti esittelijä on noussut sängystään vähän myöhemmin, joten hän ei ole paikalla. Joten seuraavana kohta 11. Ei hänkään ole täällä. No, mukavaa. Edustaja Tryppel aina paikalla. Esityslistan kohta 12. Helga Tryppel tekijänoikeudet ja lähioikeudet. Olkaa hyvä. Kiitos paljon Dores. Hyvää huomenta arvon kollegat. Sen jälkeen, kun yleisesti ottaen on jo keskusteltu komission lähestymistavasta ja siitä, miten komissio aikoo tulevaisuudessa suhtautua kollektiivista hallinnointia harjoittaviin elimiin, on tultu sellaiseen vaiheeseen, että voimme konkreettisesti tehdä tarkistuksia asiaan. Viime viikolla kävin useita keskusteluita. Omalta osaltani olen esittänyt joitakin konkreettisia tarkistuksia ja olen myöskin kirjoittanut perusteluosan, jossa selvitän sitä tapaa, jolla itse suhtaudun tähän asiaan. Ja aion tässä nyt esittää jotakin pääasiallisia vaatimuksiamme. Yleisesti ottaen, kun tässä uudistetaan sääntö, joka koskee kollektiivista hallinnointia harjoittavia elimiä ja pyrimme parantamaan avoimuutta ja samalla myötä vaikutamme kulttuurien monimuotoisuuteen. Nämä on tehty tavoitteeksi täällä kulttuurivalikunnassa erityisestikin, mutta eurooppalaisiin sopimuksiin ei ole tarkalleen määritelty näitä asioita. Siksi meillä täytyy olla lainsäädäntö, jolla nämä asiat saatetaan kuntoon. Haluaisin vielä poimia esiin oman tarkistukseni ja myöskin komission muotoilun. Valitettavasti viime vuosina kollektiivista hallintoa harjoittavat elimet ovat eri Euroopan maissa ilmaiseet näkemyksiään, jotka eivät ole korrekteja, moderneja, etkä vasta nykyajan vaatimuksia ja digitalisointia riittävässä määrin. Espanjassa esimerkiksi on ollut joitakin välikohtauksia ikäviä tapauksia ja korruptiota. Joten meidän täytyy nyt päästä sellaiseen tilanteeseen, että toivottavasti jatkossa tällaisilta virheiltä ja ongelmilta voidaan välttyä. Ja samalla tehdään selväksi se, kuinka merkittävästä asiasta yhteiskunnallisestikin katsottuna on, kun puhutaan kollektiivista hallintoa harjoittavista elimistä, varsinkin digitaalisessa maailmassa. Uudistusten kautta halutaan lisää avoimuutta ja olemme samalla varmistaa sen, että nämä elimäitä muuttuvat myönteisempään suuntaan. Niiden merkitystä ei millään tavalla haluta aliarvioida päinvastoin. Se tehdään vielä selvemmäksi kuin mitä komission asiakirjassa. Minä itse painotan tässä erityistäkin sitä roolia ja luonnetta, joka näillä kollektiivista hallinnointia harjoittavilla elimillä on. Tekin kollektiivista hallinnointia harjoittavilla elimillä. Ne toimivat kotimaiden sääntöjen mukaisesti, mutta ne ovat puhtaasti markkina toimijoita. Niillä on selkeätä, selkeästi samat tariffit kaikille taiteilijoille huolimatta siitä, jotka he menestyneet tai ei menestyneet, kuuluvatko he valtavirtaan tai eivät valtavirtaan. Lähestymistapa on aina sama kaikkia kohtaan. Kyse ei ole pelkästään puhtaasti markkinalogiikasta, vaan kaikkia kohdalla samalla tavalla. Ja minä haluaisin pitää tästä kiinni jatkossakin, mutta toivoisin, että nyt tässä otetaan huomioon myöskin ne yksityiset toimijat. En nyt halua mitenkään nimellä, nimeltä mainita ketään. Yksityisiä saattaa olla erilaiset tarkoitusperät ja intressit. He ovat kenties markkinoilla kaikkein parhaiten pärjäävät taiteilijat otisiinsa. Ja se on kollektiivisista hallinnoista kyse. Tasavertainen kohtelu täytyy varmistaa kaikille toimijoille. Tämä on meidän tavoitteemme Tästä haluamme pitääkin jatkossakin ja haluamme tehdä selväksi sen, miksi näillä on oma erityisluonteensa. Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Ranskassa, niiden tarkoituksena on myöskin varmistaa sosiaalisia hankkeita, koulutushankkeita ja muita kerätyillä varoilla. Ja tämä perustehtävä, joka yhteiskunnallinen tehtävä, joka näillä elimillä on, on eksplisiittisesti eksplisiittisemmin täällä määritelty. Tässä peräkuutetaan sitä, että kulttuurin moninaisuutta ja nuorten taiteilun asema halutaan tukea voimakkaammin. Kaikki eivät ole menestyneet yhtä kuin Madonna ja muut. Näitä muita täytyy siksi tukea. Ja toivoisin niin ikään, ja tämä on yksi minun tarkistuksistani, että jäsenvaltiot varmistaisivat, ja huolehtisivat siitä, että nämä kollektiivista hallintoa harjoittavat elimet todellakin keräävät tällaisia määrärahoja tukitoimia varten. Tätä ei eksplisiteetti ole komission tekstissä sanottu ja siksi minä haluaisin tämän tekstin kohdan muuttaa. Tietänette, että kaiken kaikkiaan olemme käyneet keskustelua myöskin palveludirektiivin yhteydessä tämän tyyppistä asioista. Yhtäältä kyse on lainsäädännöstä, joka on tietysti käsitetty kyseenalaiseksi, mutta sitten toisaalta jo vuosien ajan Komissiolla on ollut keskustelta siitä, onko palveludirektiivi soveliassa koskemaan myöskin näitä kollektiivista hallintoa harjoittavia elimiä. Sopiiko tämä sama malli, joka on palveludirektiivissä tähän? Jo pitkän aikaa tästä on käyty ristiriitaista keskustelua. Minä katson, että ei voida aukottomasti argumentoida, että palveludirektiivi yksinkertaisesti pätisi myöskin näihin elimiin. Pitäisi tarkemmin tarkastella näiden elinten erityispiirteitä ja erityisluonnetta. Siksi olen omassa perusteluosassani ja tarkistuksissani maininnut näitä seikkoja tehdäkseni selväksi, että nyt ei ole puhtaasti markkina toimintaharjoittavasta yrityksestä tai elimestä, kun puhutaan näistä kollektiivista hallinnointia harjoitteista elimistä. Kyse ei puhtaasti markkinatoimijasta. Sitten online-lisenssit, verkkovälitteiset lisenssit, verkkovälitteistä toimintaa koskevat lisenssit. Komissio on tässä pohtinut uudistuksia ja parannuksia, jotka koskisivat kaikkia tällaisia elimiä direktiivin toisessa osassa erityisesti puututaan online-lisensseihin ja musiikkialan teoksiin. Tässä yhteydessä haluaisin mielelläni kollektiivista hallintoa harjoittavien elinten ohella, jolle muuten myöskin tätä nimeä tässä, ottaa tähän mukaan myöskin yksityiset agentuurit, toimistot, jotta niidenkin lisenssimenettelyt olisivat avoimuuden piirissä. Toivoisin niin ikään, että kollektiivista hallintoa harjoittavat elimet sen erityisen avoimuuden piiriin, mikä on aivan oikein, mutta sitten nämä yksityiset virastot tai toimijat, jotka eivät olisi avoimuuden piirissä, saisivat epäreilun kilpailuedun. Niilläkin täytyy olla vastuu ja tilivelvoisuutensa, vaikka ovatkin täysin puhtaasti yksityisiä. Koska tässä halutaan tasavertaiset kilpailusuhteet kaikille. En minä vastusta kilpailua, mutta minä katson, että meillä täytyy olla säänneltyä ja oikeudenmukaista kilpailua ja nämä säännöt, jotka mahdollistavat sen, että oikeudenmukainen kilpailu toteutuu, ovat sellaisia, että minä tuen tässä komission ajatusta, että oikeuksien omistajilla täytyy sillä on mahdollisuus valita itse tämä elin, joka hallinnoi oikeuksia. Mikäli eri maissa on erilaisia toimijoita tai elimiä, jotka pelaavat eri sääntöjen valossa, niin minun mielestäni tämä lähestymistapa on sovelias se, että Oikeudenhaltija itse voi valita, kuka häntä edustaa. Me tulemme käymään vielä keskustelua aivan varmasti ja mielelläni toivoisin, että oikeuksien omistajilla tai taiteen tekijöillä pitäisi olla mahdollisuus valita va- vapaa lisenssi, eli poistaa tai vetää pois teoksensa poliittista hallintoa harjoittavan elimen hallinnoinnista. Minun mielestäni juuri digitaalisessa maailmassa meidän täytyy asettaa taiteen tekijät ja oikeuksien omistajat parempaan asemaan ja antaa heille enemmän valinnan mahdollisuutta. Siksi heillä pitäisi olla mahdollista työstää myöskin luovan sisällön osalta. Tekijän oikeudet pitäisi varmistaa ja tämä vapaa lisenssimahdollisuus pitäisi myöskin avata. Tämä on minun lähestymistapani tähän asiaan. Olen tehnyt joitakin tarkistuksia itse. Ja minun mielestäni olen niihin ottanut mukaan seikkoja, jotka nähdessä ovat erittäin tärkeitä. Muutoin, mitä näihin muihin tarkistuksiin tulee, jotka ovat teidän nähtävillänne, pyrin ottamaan huomioon ne tarkistukset, joissa perä, peräkuulutetaan enemmän avoimuutta ja myöskin näiden elinten, elimiin kohdistuvat vaatimukset kuluttajan kannalta, mutta myöskin oikeuksien omistajan kannalta digitaalisessa maailmassa. Haluan hoitaa sellaisen kuntoon, että kaikki tästä hyötyvät. Henkilötietoja ei pidä julkistaa, koska nämä kuuluvat tietosuojan piiriin tietystikin, mutta muuten vaadin avoimuutta. Tämä on minun peruslähestymistapani. Silloin kun on tällaisista teoksista, jotka ovat tekijänoikeussuojan ulkopuolella, jotka ovat täysin vapaasti käytettävissä. Haluan varmistaa, että ne ovat kaikkien vapaasti saatavilla, mutta henkilötiedot tietysti täytyy suojata. Muuten tähän haluan avoimuutta. Tämä on minun yleisestä lähestymistavastani. Ja ilomielin tulevina viikkoina tulen tekemään yhteistyötä teidän kanssanne nyt äh, jäänyt odottamaan tätä keskustelua tässä kokouksessamme ja mielelläni saan, otan vastaan lisää tarkistuksia ja myöskin kritiikkiä, mikäli sellaista tulee. Paljon kiitoksia Helga. Tämä on aihe, jota käsittelemme yhä uudestaan ja olemme käsitelleet viime vuosina. Yhä uudestaan ihmiset kääntyvät puolemme ja toivovat meiltä apua. Ja toivon, että yhdessä oikeusasioiden valiokunnan kanssa voimmekin antaa vähän apua, koska ihan selvää on myös se, että – kaikkia ei voida tällaisen yhteisen hallinnan käsiin antaa. Ja jos kyse on yksityisistä tahoista, niin pitää huolehtia, että kaikki hoituu oikein. Se Mari Kavada. Kiitos, hyvä Doris, hyvät kollegat. Me voimme varmaankin kiittää Helgaa työstä, joka on hyvin tasapainoinen ja tyhjentävä ainakin minun mielestäni, ja olen monesta asiasta samaa mieltä. Ja jos me otamme huomioon sen, että kollektiivista hallinnot ja harjoittavat elimet ovat välttämättömiä, jotta oikeudenhaltijoiden oikeudet jaetaan tasavertaisesti, koska yhtäältähän tässä on kysymys tekijöiden teoksien tulkinnasta ja niitä hallinnoivat ja jakavat elimet. Eli tätä järjestelmää täytyy käyttää ja täten täytyy vaatia läpinäkyvyyttä ja monissa maissa oma maani mukaan lukien muutama vuosi sitten läpinäkyvyys ja hyvä hallinto ei ollut riittävän selkeä ja tätä täytyy ehdottomasti vaatia, koska tämä raha ei kuulu yrityksille vain tekijöille ja tämä tulisi tehdä selväksi. Ja kuten tekin, minä olen sitä mieltä, että kaupalliset yksityiset yritykset, niihin täytyy kohdistaa samat läpinäkyvyyssäännöt kuin ne, joita sovelletaan kollektiivista hallinnointia harjoittaviin elimiin. Vaikkakin niiden toimintamalli on erilainen, mutta raha kiertää kuitenkin samalla kehällä. Eli tämä raha ei kuulu yrityksille, vain tekijöille ja nämä rahat täytyy saattaa tekijöille lupajärjestely on monimutkaistunut ja kustannukset äh, nousevat käyttäjien ja tekijöiden kohdalla. Ja kuten tekin, minäkin olen huomannut, että ne erityisluonteen piirteet näiden elimien kohdalla, koska nehän ovat kehittyneet audiovisuaalisella alalla huimasti, niin näillä elimillä – niiden toiminta eroaa täysin musiikkiteollisuuden yrityksistä ja elimistä. Ja olen Helkan kanssa samaa mieltä siitä, että että tällaisia elimiä, niiden tulee tarjota palvelunsa eh, yhteisön sisällä ja niihin täytyy EUlta löytyä eh, riittävät välineet niiden hallinnointiin, jotta ei käy niin kuin esimerkiksi hakuelinten kohdalla ja mitä muuta eh, netissä on tapahtunut, koska oikeudet ovat sirpaloituneet. Omalta osaltani pahoittelen sitä, että direktiiviehdotuksessa Ähm, rinnastetaan nämä elimit niihin yrityksiin, joista puhutaan äh, sisämarkkinapalveludirektiivin artiklassa 4. Näiden elinten tarkoituksena ei ole harjoittaa kaupallista toimintaa eikä tahkoa itsellensä voittoa, vaan niiden tarkoituksena on hallinnoida oikeuksia ja jakaa oikeuksia ja äh, hoitaa yleishyödyllisiä palveluja näiden elinten oikeudenhaltijoille tarjoavat, tarjoavat palvelut, niistä ei ole tarkoituskaan saada voittoa ja vielä vähemmän niiden tulee olla mukana keinottelussa. Näin voi joskus käydä ja jos näin käy, niin todellakin silloin täytyy olla jonkinlaisia seuraamuksia koska tarkoituksena ei ole voiton tahkominen, niin silloin näiden yritysten täytyisi hoitaa rahoituksensa niille sopivalla mallilla, eikä tule altistua millekään liiallisille riskeille oikeudenhaltio, jos oikeudenhaltija ei tietyssä ajassa, esimerkiksi kolmen vuoden sisään, lunasta hänelle kuuluvia maksuja, ja jos oikeuksia ei ole jaettu, niin silloin välttämättä nämä varat tulisi äh, sijoittaa uudelleen kulttuurisektorille. Ja haluaisinkin kannustaa äh, jäsenten osallistumista yleiskokouksiin. He ovat aivan liian harvoin siellä läsnä mutta minun mielestäni, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin, yleiskokouksissa hyvin usein on väärinkäytöksiä, niin silloin tulisi juridisesti rajoittaa valtaa, jotta varmistettaisiin se, että kaikki ovat demokraattisesti ja tasapainoisesti edustettuina, koska hyvin usein siellä valtuudet keskittyvät aivan liiallisesti. Olen laatinut tarkistuksia tähän mietintöluonnokseen ja olen vakuuttunut siitä, että me voimme tätä viedä yhdessä eteenpäin, jotta voimme yhdessä edistää oikeudenhaltijoiden etuja ja jotta saamme aikaiseksi tehokkaan suojelun näille pienille ja keskisuurille kollektiivista hallinnointia harjoittaville elimille tässä heräsi myöskin mieleeni kysymys siitä, että tulisiko meidän järjestää jonkinlainen kuuleminen näistä elimistä. Voidaan esittää kysymys siitäkin, olisiko jopa yrittää puuttua jopa näiden yritysten sääntöihin, jotta kaikenlaiselta väärinkäytökseltä vältyttäisiin. Tietenkin näiden elinten täytyy saada katettua hallintokustannuksensa, mutta ei yhtään sen enempää. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, oikein sydämelliset kiitokset ja kiitokset Helgalle myös. Minusta tuntuu, että todella kaikki ymmärrämme, että tässä oli jättimäinen työ tehtävä hänelle ja mielestäni nämä tarkistusehdotukset komission ehdotukseen ovat oikein hyviä uskoakseni melko ripeästi voimme saada järkevän sovun aikaiseksi. Taidamme kaikki olla samaa mieltä siitä, että komission lähestymistapa on ihan hyvä siinä mielessä, että yhteistä hallintaa toteuttavat elimet ovat avoimempia. Hyvä näin. Kuitenkin kaikki yhdessä olemme voineet todeta, kun katsoimme ehdotusta vähän tarkemmin, että tässä on nyt vähän eroa näiden hallintaelinten ja toisaalta muuten järjestäytyneiden agentuurien toimistojen osalta. Eli järkevää on se, että vaaditaan paljon avoimuutta yhteisen hallinnan elimiltä, mutta tämä ei tavallaan tämä avoimuus siirry nyt kaikkien toimistojen puolelle myös. Esitit tämän ongelman hyvin. Reilu kilpailu ei näin ole mahdollista. Meidän pitää olla tässä nyt tarkkana niin, että oikeuksien hallinta elimet ovat siellä lähinnä huolehtimassa oikeuksien haltijoista ja esiintyvistä taiteilijoista. Ei voida ajatella, että kaikki kannattava bisnes saadaan yksityisiin toimistoihin ja yhteisen hallinnan elimet saavat sitten loput. Tämä ei ole ongelma ainoastaan taiteille esiintyjille, vaan myöskin siksi, että meitä kiinnostaa kulttuurinen monimuotoisuus. Oikeuksien hallintaelimet eivät aina suuntaudu puhtaasti markkinoille, vaan ajavat myös tiettyä tehtävää yhteiskunnallisesti kulttuurimme eteen. Siksi mielestäni on aivan oikein tässä – keskittyä näihin tarkistuksiin, joita olet tehnyt. Puhuit laajemminkin tästä ongelmasta, palveludirektiivi, tuleeko se tässä käyttöön vai ei. Tämähän on juuri absurdia, että toisaalta puhutaan siitä, että tekijänoikeudet eivät kuulu tähän, mutta samalla nämä yhteisen hallinnan elimet, jotka juuri työstävät tällaisia tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, otetaan siihen mukaan. Jotenkin tämä ei nyt täsmää. Meidän täytyy löytää jonkinlainen ratkaisu, jonka kautta ymmärretään, että tässä ei puhuta mistä tahansa tavarasta, vaan yhteiskunnallisesti arvokkaasta asiasta. Se on oikea lähestymistapa. Yksityiset toimistot on myöskin asetettava tiettyjen avoimuussääntöjen alaiseksi. Tämäkin on tärkeä seikka ei ehkä tällaisia jäsenten yleiskokouksia, koska ne järjestäytyvät toisella tapaa, mutta tietenkin jonkinlaiset avoimuusvaatimukset ovat paikallaan, jotta voidaan välttää epäreilu kilpailu. Tämä on mielestäni varsin välttämätöntä. Ja hyvin tärkeää, ja ehkä kohdassa tai toisessa voitaisiin vähän tiukentaa vielä tuota sinun linjaasi. Ehkä joissain kohdin vähän selkeämmin vielä esittää tämä, mutta perusperiaate on meillä ihan sama. Ja toivon, että loppujen lopuksi saamme hyvän pohjan jatkotyölle. Oikein hyvänä pidän tuota yhteiskunnallista vastuuta näiden oikeuksien hallintaelinten osalta. Eli että edistetään taidetta, kulttuuria. Tämä voitaisiin eksplisiittisesti sinne vielä kirjata, että – odotetaan tätä toimintaa myös niiltä, eli miltä, jotka vielä eivät niin toimi. Eli tällaiset odotukset pitää selkeästi esittää. Se on mielestäni järkevää, koska näin selkeästi näkyy se, minkälainen yhteiskunnallinen tehtävä näillä elimillä on. Tämä oli siis velvoittavaa, olisi näin velvoittavaa, ja se on mielestäni hyvä. Kiitos Petra, Sabine Verhaajan. Äh, vieles von dem, was die... Ensinnäkin on viitata siihen, mitä Helga Tryppen sanoi, ja tukea häntä voimakkaasti. Hän mainitsi hyvin tärkeitä seikkoja, kun hän puhui niistä tehtävistä ja merkityksestä, joka näillä ilmillä on myöskin kulttuurialalla. Meidän merkitys on suuri ja tästä täytyy pitää kiinni. Tuen voimakkaasti avoimuuspyrkimyksiä, koska juuri yksittäisten elinten välillä on merkittäväkin eroja, merkittäviäkin eroja, joten vähimmäisnormi täytyy vähintäänkin määritellä avoimuuden osalta. Pienen ongelman poikkasen näen vielä siinä se, josta juuri puhuttiin. Suht, suhde näiden yksityisten toimistojen ja näiden muiden elinten välillä ja avoimuuden lisääminen kollektiivista hallinnointia harjoittavien elinten ja toisaalta yksityisten agentuurien välillä saattaa olla vaikeaa. Ja myöskin sopimussuhde toimiksiantajan ja hallinnointia hoitavan elimen välillä täytyy myöskin hoitaa se sen kuntoon niin, että avoimuuden osalta nämä ovat vertailukelpoisia nämä elimet. Näillä kollektiivista hallintointia harjoittajilla ilmiöllä oma erityisasemansa, mutta meidän täytyy varmistaa samalla, että markkinavääristämiä ei synny. Tuen täysin sitä, mitä todettiin palveludirektiivistä. Uskoakseni meidän täytyy ottaa tässä hoidettavaksemme tehtävä, joka ei ole puhtaasti tavanomainen palvelu. Kyse on kulttuurialasta. Siellä suurin osa kollektiivisista hallintoharjoitteista elimistä toimii, joten tätä, tässä ei voida yksi yhteen soveltaa palveludirektiiviä. Minun nähdäkseni komission lähestymistapa tässä suhteessa ei ole toteutettavissa. Tärkeä seikka on tämä monia alueita koskeva lisenssi jota tämä direktiivi koskee. Me tarvitsemme tähänkin lisää avoimuutta näiden lisenssien mahdollistamiseksi. Ja on hienoa, että Euroopassa voidaan tässä asia hoitaa kuntoon. Ja läheinen suhde, joka vallitsee näiden kollektiivista hallinnointia hoitavien elinten välillä. Tässäkin tarvitaan avoimuutta. Tämä on tärkeä pohja, jolla, jonka avulla voidaan yksinkertaistaa oikeuksien haltijoiden asemaa, mutta toisaalta käyttäjien, tavallisten käyttäjien asemaa. Meidän pitäisi olla tietopankki käytössämme, josta saisi selville, mikä agentuuri tai kollektiivista hallintointia harjoittava elin hoitaa kenenkin asioita ja minkälainen lisenssi on käytössä niin, että voidaan varmistaa, että oikeista normeista pidetään kiinni. Tietystikin voidaan yksinkertaistaa tilannetta. Nyt on on jo olemassa sääntö, joka koskee kollektiivisia hallintointia harjoittavia elimiä, mutta tämä ei ole vielä tyhjentävää tämä eurooppalainen lainsäädäntö. Se ei ole riittävää. Me tarvitsemme tietopankin. Nähdäkseni meidän tarkastella tätä asiaa kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin oikeudenhaltijoiden kannalta. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on hyvä hallinnointi varmistettuna heidän oikeuksilleen ja nopeasti pitäisi myöskin saada sitten tuottoa taiteellisista teoksista nämä varat täytyy nopeasti saada omakseen ja se täytyy varmistaa, että nämä kouluttajahallinnointia harjoittavat elimet eivät kahmi itselleen rahaa, vaan pikemminkin varmistavat sen, että ne puolittivat taiteilijan oikeuksista. Mutta toisaalta yhtä tärkeää on se, että mikäli joku haluaa lisenssin ja anoa lisenssiä käyttääkseen hyväkseen, hyväkseen taiteellista teosta, taideteosta, niin tämä pitäisi saada mahdollisimman nopeasti niin, että ei jouduta tekemään useita laske, laskelmia ja tarkast, ei tarvitse tarkastella useita tällaisia elimiä ja sitten tarkastella mi, mi, tehdä laskelmia sen osalta, mi, mi, mitä mikäkin, mikäkin käyttö maksaa, joten oikeudesta varmuutta halutaan myöskin käyttäjän puolelle ja pelkästään oikeudenhaltijoiden puolelle. Kiitos kollega Boris. Dziękuję bardzo. Ja również cieszę się, że to Helga... E, Suurkiitokset. Olen hyvin iloinen siitä, että Helga vie tätä hyvin tärkeää mietintöä eteenpäin, koska se takaa sen, että tätä hoidetaan ammattimaisesti. Ja me tietenkin olemme valmiita tukemaan kollegaamme. Haluaisin kiinnittää huomiota direktiivin ensimmäiseen osaan, jossa puhutaan avoimuudesta – olisi tärkeää ottaa huomioon näiden elinten erityisluonteen piirteet eri jäsenvaltioissa. Joissakin val- valtioissa, esimerkiksi Puolassa, tällaiset elimet ovat ennemminkin järjestöjä, ne eivät ole kaupallisia yrityksiä. Ne ovat järjestöjä, jotka, jos ne ei ole koskaan voittoa saavat aikaiseksi, niin voitto käytetään sääntömääräisten tavoitteiden saavuttamiseen esimerkiksi terveyden, kulttuurin alalla. Jos me otamme huomioon näiden järjestöjen toiminnan laajuuden, niin jos niitä verrataan kaupallisiin yrityksiin, niiltä usein puuttuu pääomaa ja voimavaroja ja täten eh, niillä ei ole mahdollisuutta lähettää selontekoaan sadalle tuhannelle jäsenelle paperimuodossa. Joskus heillä on yhteistyökumppaneita jopa tämänkin enemmän. Eli joidenkin järjestöjen kohdalla minun mielestäni meidän tulisi tehdä pieniä poikkeuksia. Ja ymmärrän kyllä sen, että läpinäkyvyys on tässä päällimmäisenä tavoitteena, mutta joillekin järjestöille, eh, joidenkin järjestöjen kohdalla raportointia voitaisiin yksinkertaistaa. Ehkä tätä asiaa voitaisiin tarkastella niiden elinten kannalta, jotka eh, eivät ole voittoa tavoittelevia eh, elimiä. Kiitos. Emma. Thank you. Um... Kiitoksia. Toivottavasti tämä direktiivi luo tehokkaammat tai integroidummat sisämarkkinoita musiikille ja helpottaa kollektiivista hallintointia harjoittavien elinten työtä, jotta ne pystyvät toteuttamaan omaa roolia tässä luovassa syklissä. Hienoa, että tämä teksti on näin hyvässä muodossa. Hienoa, että tässä tuetaan myöskin komission pyrkimystä saada aikaan enemmän avoimuutta myöskin useita aluita koskevan lisenssimenettelyn osalta. Niin ikään olet muuttanut tämän nimen Collective Management Organizations muotoon kollektiivishallintoita harjoittaviin elimiin, koska tämä laajentaa näiden elinten roolia ja määrittelee sen paremmin. Tämä lisää selkeyttä tähän määritelmään artiklassa kolme. Muuten soveltamisala olisi ollut rajoitetumpi. Minä tuen sinun pyrkimystäsi tässä. Aion itsekin tehdä jotakin tarkistuksia, jotka toivottavasti vahvistavat lausuntoa entisestäänkin. Olen hieman huolestunut yhdestä tarkistuksesta, joka koskee kollektiivista hallinnointia, järjestelmistä ja äänestysoikeudesta. Tämä saattaa muuttaa joidenkin elinten hallintorakennetta. PRSS, PRSC esimerkiksi yhdistelmässä kuningaskunnassa on siellä, että siellä on 90 000 jäsentä. Kaikki eivät ole ammattilaisia, osa heistä on amatöörejä. Ehkä heillä ei ole niinkään paljon resursseja osallistua tällaisen hallinnointiin. Me pyrimme tässä tukemaan oikeudenhaltijoiden oikeuksia, vahvistamaan niitä, mutta samanaikaisesti varmistaa, että koneiston tehokkaamman toiminnan kautta he saavat nopeammin tuottoa työstään. Ja tämä tasapaino täytyy saada kuntoon näiden kahden näkökannan välille. Nähdäksemme täytyy pohtia myöskin sitä, miten voimme auttaa määrittelemään näitä rojalteja, jotta ne menevät todellakin oikeille omistajille, niin kuinka sitten voidaan helpommin kollektiivista hallinto- kollektiivista hallintointia harjoittavien eniten piirissä määritellä oikeudenhaltijat ja, varmistaa, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen. Joskus oikeudenhaltija on vaikea löytää Näitä varoja ei silloin saa kollektiivista lennätä harjoittava elin pidä itsellään, pitää itsellään, vaan ne pitää sitten jakaa niiden artistien kesken, jotka ovat tuossa elimessä jäseninä. Ja sitten toisaalta nämä rahat voitaisiin sitten investoida kulttuuritoimien tukemiseen. Ilomielin jään odottelemaan tätä lausuntoa. Olen tässä IMKO-valiokunnassa varjoesittelijänä ja tulen myöskin omalta osaltani siellä ottamaan huomioon tämän tärkeän keskustelun. Eh. Paljon kiitoksia. Helka, minä haluaisin esittää kysymyksen. Kun kehotetaan, että kaikkialle halutaan tällaiset rahastot, mitä näille rahoille tehdään? Sanoit, että tällaisia on jo. Miten nämä rahat jaetaan? Kuka hyötyy näistä varoista? Kun puhutaan yleisestä hyödystä vai onko kyse niistä, jotka osallistuvat kyseisen elimen toimintaan? Jos ei ole muita kysymyksiä, niin annan Helgalle puheenvuoron ja sen jälkeen vielä komissiolle. Ja, ich ähm, bedanke mich erstmal bei allen. Kiitokset ensin kaikille kollegoille. Kaiken kaikkiaan kuulin paljon tukea yksittäisiä kritiikin kohtia myös. Haluaisin vielä Samarin Kavadan puheenvuoro painottaa. Periaatteessa kyse on siitä, että halutaan reilua kilpailua ja samat säännöt eri toimijoille, jotka huolehtivat oikeuksien yhteisestä hallinnasta. Hienoa, tämä vastaa omaa ajatteluani tämän direktiivin osalta. Peter Kamerevert vielä erityisesti viittasi siihen, että oikeuksien haltijoilla pitää olla yksityisenä yrityksenä samat säännöt. Verheiden sanoi vielä, että pitää hyvin tarkkaan katsoa, mikä ulottuvuus on sitten yksityisoikeudellisilla sopimuksilla ja miten pitkään niihin voidaan puuttua tämän direktiivin kautta. Tässä tarvitaan paljon yksityiskohtaista työtä vielä, mutta poliittisesti meidän pitää pyrkiä avoimuusvaatimusten kanssa menemään niin pitkälle kuin se vaan on mahdollista, koska kuten ihan oikein sanoit, uhkana on muuten kilpailun vääristymä, joka saattaisi vaikuttaa siihen, että oikeuksien yhteisen hallinnan elimet kärsivät, kun puhutaan sellaisista taiteilijoista, jotka eivät ole kovin menestyneitä. Eli kuten muutkin sanoivat, kulttuurin monimuotoisuus ja tällainen yhteinen hyvä on nähtävä kulttuurissa ja tuettava sitä. Ja sitten vielä muutama seikka. Esimerkiksi se, miten nopeasti halutaan huolehtia oikeuksien lisessoinnista. Se ei ole kaikkien elinten osalta yhtä helppo tai hankala tehtävä, mutta sen pitää olla nopeaa toimintaa ja avointa. Ja varat on totta kai käytettävä sitten tehokkaasti. Ja sitten tuo ajatus, joka on totta kai keskeinen, erityisesti ajatellen digitaalisia mahdollisuuksia, että saadaan yhteiset tietopankit, josta jokainen löytää sen tiedon, mistä teoksista on kyse, että käyttäjät, oikeuden haltijat, mutta asiakkaat myös saavat tätä tietoa. Eli toisaalta mahdollisimman nopeasti ja paremmin pitäisi maksaa tekijöille. Mutta käyttäjien asiakkaiden pitää myös saada hyötyä siitä, että saadaan nopeat lisenssit ja niistä tietoa. Ja jos näiden periaatteiden pohjalta oikeuksien yhteisen hallinnan elimiä hoidetaan ja selkeästi vielä sanotaan se, että reilut olot ja sopivat lisenssit, niin tämä on varmasti eduksi kaiken kaikkiaan, kun puhutaan siitä, miten suhtaudutaan tekijänoikeuksien lähioikeuksiin. Emma McClarkin myös painotti sitä, miten tärkeää on kehitellä digitaalisia sisämarkkinoita. Olen tässä ihan samaa mieltä. Hienoa, että kuulimme tämän kommentin. Kaikki tekemämmehän pyrkii siihen, että kaikki voi olla hyvin toimivaa sisämarkkinoilla, eikä nyt luoda mitään esteitä. Lisäksi annoitte tukea sille, että paremmin määritellään, mitä tällaisten oikeuksien yhteisen hallinnan elimet ovat tässä soveltamisalaa laajennetaan ja hienoa kuulla, että tuette tätä. Kaikkihan myös sanoitte, että teillä on parannusehdotuksia. Tuo minua ilahduttaa. Jos tämä voidaan esittää selkeämmin täsmällisemmin, poliittisesti selkeämmin, kuitenkin niin, että saadaan hyvää lainsäädäntöä, niin tämä on tietenkin kaikkien meidän etujen mukaista. Ja sitten Doris Pakin viimeinen kysymys. Nämä rahastot, kulttuurirahastot, jotka pyrkivät tukemaan taiteilijoita. Kyse on usein näiden elinten jäsenistä, taiteilijoista, joita tuetaan. Eli huolehditaan kulttuurin yleisestä yhteisestä hyvästä tavalla, jota olisi muuten tehtävä, olisi muuten hankala hoitaa. Kyse on siitä, että tuetaan taiteilijoita, erityisesti nuoria taiteilijoita. Kaikki yritykset eivät tätä tee. Heillä on oma bisneksensä tekijänoikeuksien osalta, käyttävät niitä hyväkseen mahdollisimman hyvin, mutta eivät nämä yritykset sijoita varoja sitten nuoriin taiteilijoihin tai esiintyjiin. Ja tämä olisi mielestäni erityisen tärkeää, koska olemme kaikki saaneet kokemusta yrityksistä, jotka tekevät voittoa melko hyvin, mutta eivät niinkään investoi näitä varoja takaisin, joten viimeisenä perusteluna vielä mielestäni oikeuksien yhteisen hallinnan elimet ovat erityisasemassa. Niillä on erityisen tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä komissiolta kuulemme kohta, mutta komission lähtökohta on tässä mielestäni ihan puutteellinen. Komissio vastustaa tässä monopoleja, vaikka kuitenkin on kyse valtiollisesti sellaisista, joita halutaan, koska niillä on muita etuja. Ei voida oikeastaan kutsua näitä monopoleiksi, vai oikeuksien yhteisen hallinnan elimillä on aivan erityistehtävä – jota on voitava hoitaa vielä paremmin, koska kyse on yhteisestä hyvästä. Sitä ei saa nyt tuhota. Tämä on mielestäni se poliittinen haaste, joka meillä on edessämme. Edustaja Fehaiden vielä selkeästi toi esiin sen, miten tässä on ongelmana myös palveludirektiivi. Perusajatus palveludirektiivissä on ihan oikea, mutta kun nyt on kyse erityisistä oikeuksista, niin on kyllä hankalaa sitä soveltaa tähän lähiviikkoina. Yhdessä varmasti käymme läpi mielenkiintoisen prosessin myös muiden kollegoiden kanssa muista valiokunnista. Jos onnistumme nyt kulttuurivaliokuntana siinä, että täysistunnossakin saamme läpi tämän erityismerkityksen, joka kulttuurisella monimuotoisuudella on. Ja näin saamme myöskin hyvin kulttuuripoliittista tekstiä tähän, niin se olisi mielestäni oikein hyvä. Mekin olisimme tuosta tuloksesta iloisia. Tarkistusten määräpäivä 14. toukokuuta. Tässä on paljon pohdinnan aikaa. 14. päivä toukokuuta siis saamme tämän päätöksen sitten vielä ennen kesätaukoa. Paljon kiitoksia. Kiitos Helga. Ei, anteeksi. Madame Martin Pratt. Pyydän anteeksi, teillähän on nyt puheenvuoro. Thank you, Madam Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja ja pahoittelen valikonalle sitä, että tulin tänne keskellä keskustelua. Me kuulimme, että tätä käsiteltäisiin kello 10.30. Osaan kyllä juosta, mutta en niin nopeasti pääse tuolta toimistoltani tänne. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä Roa Trypeliä hänen mietinnöstään ja haluaisin ensinnäkin kiittää häntä niistä ponnisteluista, joita hän on tehnyt saadakseen aikaan dialogia, jotta saisimme antaa aikaan ymmärrystä. Eli me todellakin ihailemme tätä tehdyn työn syvällisyyttä ja vakavahenkisyyttä. Olemme samaa mieltä tietyistä tarkistuksista, emme kaikista. Mutta jos voin käsitellä joitakin niitä kohtia, joita tässä keskustelussakin on tullut esille. Ensinnäkin logiikka, logiikka joka koko tämän direktiivin taustalta löytyy. Se on hyvin yksinkertainen, siis oikeudenhaltijan valinnan vara. Meidän mielestämme teokset, joita tällaiset kollektiivista hallinnointia ja harjoittavat elimet hallinnoivat, niin ne kuuluvat oikeudenhaltijoille. Nämä oikeudenhaltijat, should have. niillä tulisi olla suurin mahdollinen osallistumisoikeus siihen, miten näitä teoksia käytetään ja miten varoja jaetaan – kulttuurinen monipuol- monimuotoisuus toimii ainoastaan, jos meillä on riittävästi taiteilijoita pitämässä huolta siitä. Oikeudenhallitsijoiden rooli näissä elimissä, se täytyy määrittää hyvin tarkkaan. Ei tule ajatella, että se voitaisiin korvata esimerkiksi julkisten viranomaisten toiminnalla on tiettyjä kohtia, joita tässä on esitetty, viitattiin siihen, että kaikille toimijoille sääntöjen tulisi olla samat, mutta meidän täytyy kuitenkin tietenkin ymmärtää, ketä nämä toimijat ovat. Tässä viitattiin agentuureihin, eroja on paljonkin mitä tulee näiden elinten luonteeseen, esimerkiksi taiteilijoiden agentuurit ja nämä hallintoelimet. Ja on myöskin oikeuksien aggregaattoreita markkinoilla, ja joskus ne toimivat hyvin monopolistisella tavalla – elimet yleensä vaativat eksklusiivista mandaattia jäseniltään, kun taas toiset eivät tällaista vaadi jäseniltään. Eli nämä ovat niitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon. On keskusteltu myöskin siitä, että tulisi saada enemmän läpinäkyvyyttä tähän asiaan, ja tämä tietenkin komissiotakin kiinnostaa. Sitten Täällä puhuttiin nopeammasta jakelusta ja tästä me olemme täysin samaa mieltä. Jakelun tulisi olla niin nopea kuin mahdollista, mutta meidän ei tule unohtaa sitä, että me haluamme nopean ja tarkan jakelun on paljon helpompaa suorittaa jakelu nopeasti kuin tarkalla tavalla. Eli joskus nämä viiveet ehkä vaikuttavat pitkiltä, mutta meidän täytyy arvioida sitä, onko tälle viipeelle joku järkisyy. syy joka liittyy oikeuksiin ja oikeudenhallitsijoiden oikeuden. Sitten yhteinen tietokanta. Komissio on pyrkinyt ehdotuksessaan siihen, että mentäisiin juuri tähän suuntaan. Meillä olisi toimiva, tarkka, reaaliaikainen tietokanta Tuleeko näitä olemaan yksi vai eri tietokantojen yhdistelmä? No tätä on hyvin vaikea pakottaa näille elimille. Tietenkin me voimme ehdottaa niille oikeanlaisia työvälineitä, mutta on keskusteltu paljonkin siitä, minkä muotoisia nämä työvälineet olisivat. Ja täytyy tarkastella, miten tässä lainsäädäntö otetaan huomioon. Ja sitten vielä täällä puhuttiin siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet. Tässä meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Oletetaan, että tietyt jäsenvaltiot toimivat näissä asioissa paremmin kuin toiset. On puhuttu siitä, onko paras tapa hallinnoida näitä elimiä, olisiko se ennakkoluvan kautta. Direktiivin täytyy pidättäytyä pakottamasta jäsenvaltiot esimerkiksi kohdistamaan ennakkolupaa näihin elimiin. Me emme tule puuttumaan niiden jäsenvaltioiden toimintaan, jossa tällainen on jo käytössä. Miksi? Pääsyy on se, että ei ole lainkaan selvää, että ennakkolupajärjestelmä on se, joka toimisi kaikissa jäsenvaltioissa parhaiten. Jos me tarkastelemme näiden elinten toimintaa eri markkinoilla esimerkiksi tarkastusten kautta, niin usein niissä kyseessä ei ole ennakkolupa, vaan aivan normaali lisensointijärjestelmä. Yleisesti ottaen voidaan puhua no, meillä on eri tapauksia, en nyt tässä ryhdy mainitsemaan näitä elimiä, mutta mieleen tulee tapauksia, joissa nämä elimen, niiden toiminnan suhteen on suuria ongelmia. Ja jopa sellaisissakin maissa, joissa ennakkolupajärjestelmä on ollut käytössä. Siis yritän tällä sanoa sitä, että Ensinnäkin meidän täytyy saada jonkinlainen rooli oikeudenhaltijoille. Me tarvitsemme tässä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja meillä täytyy olla tarjolla eri tapoja niiden, näiden elinten hallinnoimiseen mikä on tuomioistuinten tai viranomaisten rooli tässä asiassa. Ja myöskin sisämarkkinoilla on tässä oma tehtävänsä. Minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeää, eli ei ole mitään parasta mallia, joka tulisi sitten pakottaa kaikille jäsenvaltioille. Sitten lopuksi kulttuurirahastot, kuten te tiedätte, ehdotus on neutraali. Me emme puutu ehdotuksella kulttuurirahastoihin, jotka ovat lakisääteisiä. Näin ei usein tapahdu mutta näin joskus käy. Ja mitä näihin muihin tulee, niin sitten hallintoelinten jäsenet tekevät päätöksen siitä, haluavatko ne käyttää näitä varoja erilaisiin yhteiskunnallisiin, koulutuksellisiin tapahtumiin. Ei tämä ole epätavallista, mutta Tämä päätös täytyy tehdä elimessä itsessään sen jäsenten toimesta. Tässä nyt kävin läpi nämä asiat, jotka täällä tulivat esille ja komissio, kuten tähänkin mennessä me olemme esittelijän ja valiokunnan jäsenten käytettävissä, jos haluatte tästä hyvin monimutkaisesta, mutta kiehtovasta aiheesta lisätietoja. Kiitos. Very much. Oikein paljon kiitoksia. Emme halua nyt jatkaa tätä keskustelua. Me keskustelimme ennalta. Ei se teidän vikanne ollut, että ette päässeet paikalle, kun me etenimme niin nopeasti esityslistalla, kun jouduin muuttamaan järjestystä. Minulla on sellainen käsitys nyt, että tuo mitä sanoitte ei ihan noudattele sitä linjaa, joka jäsenillä täällä oli. En ole tässä asiantuntija. Ehkä kantani johtuu siitä, mutta katsotaan sitten, kun keskustelemme edelleen ja saamme tarkistuksia. Katsotaan, miten pitkälti olemme kanssanne eri mieltä tai emme. Toivon, että yhteistyö sujuu hienossa hengessä. Paljon kiitoksia Helga ja kollegat. Kollegat, nyt palaamme esityslistalla kohtaan kymmenen uhanalaiset kielet. Edustaja Alfonsi. Hannu, mitä? Kyllä, kyllä, mutta ei esittelijänä kuitenkaan. Niin, en oikein nyt tiennyt, missä mennään. Kollega Alfonsi, teillä on nyt puheenvuoro. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Mietinnössä on kyse kielteenä moninaisuudesta. Ja kyse on kulttuurien ja sivistyksen rikkaudesta Euroopassa ja tietystikin koko ihmiskunnan ri, rikastuttaa tekijästä. Mistä, missä nyt ongelma on? Moniset eurooppalaiset, monet eurooppalaiset kielet ja kulttuurit ovat vaarassa kadottaa. UNESCO on, on tehnyt työtä vuodesta 1996 lähtien tarkastelekseen kulttuurien ja kielten asemaa ja uhanalaisuutta ja se on kriteereitä, joiden avulla voidaan tarkastaa kielten uhanalaista asemaa, esimerkiksi sitä, miten kieli siirtyy sukupuolta toiselle, puhuko, puhuvatko ihmiset tätä vielä kieltä, mikä on kielen aseman suhteessa valtakieleen, käytetäänkö kieltä spontaanisti vai pelkästäänkö passiivisesti ja niin poispäin. Nämä kriteerit on tarkalleen määritelty. Ja kun tarkastelee niitä, voidaan havaita, että lukuisat eurooppalaisetkin kielet ovat tänä päivänä vaarassa kadota. Tämä tilanne koskee koko Euroopan unionia pohjoisesta aina Välimerelle saakka, Alppien vuoristoissa ja Pyreneillä niin ikään ja Keski-Euroopassakin ja meren takaisilla alueilla niin ikään on uhanaisia kieliä. Tämä koskee koko Eurooppaa tämä ongelma. Ja tämä on perustavanlaatuinen ongelma. Kuinka säilytetään kielten moninaisuus ja eurooppalainen perin, perimä, perintö ja koko eurooppalainen kulttuuriperintö, kuinka sitä säilytetään. Meidän tiemme, tiedämme luonnon monimuotoisuudesta, että tämän osalta jo on olemassa merkittävää suojelupolitiikkaa. Ja nyt kun on kulttuurien moninaisuudesta kyse, se on aivan yhtä tärkeää unionin kannalta – Kyse on merkittävästä edusta valttikortista, kun tarkastellaan kansallista mahdollisuutta ymmärtää ihmisiä, jotka asuvat toisella puolella rajaa, ja kyse Euroopan yhtenäisyydestä. Miten voimme puuttua tämän ongelmaan? Euroopan unionin kiel- kielellinen moninaisuus on ei keskity pelkästään Euroopan 23 virallisen kielen, eikä tämä rajoita myöskään niihin kieliin, jotka jonkin maan sisällä nauttivat virallisen kielen asemaa. kielen kaikki kielet, joita Euroopassa käytetään, kuuluvat Euroopan kulttuuriperintöön ja kaikilla pitäisi olla tasavertainen asema. Kaikkien uhanalaisimmat kielet ovat sellaisia, joiden suhteen pitää hyvin nopeasti toimia. Ja siksi meidän täytyy tänä päivänä saada Euroopan jäsenvaltiot paljon enemmän sitoutumaan ja aktiivisemmin suojelemaan näitä kieliä. Mitä sille pitäisi tehdä, jotta nämä kielet jälleen voitaisiin elvyttää? Alun perinkin, mikäli ihmiset ovat kaksikielisiä, mikä, mikä tarkoittaa sitä, että lapsi jo ensimmäisestä päivästään lähtien käyttäisi ja kuulisi tätä kieltä. Kyse pelkästään uudellaista kielestä, vaan kaikista Euroopan kielestä. Nuorten pitäisi voida nauttia alun perinkin kaksikielisyydestä. Silloin kun lapsi alun perinkin oppii paras lapsuudestaan kahta kieltä, hän sitten myöhemmin, hän on myöhemmin helpompi sitten opiskelun aikana ja on helpompi oppia lisää kieliä. Tämä on tärkeä elementti. Ja toinen seikka, jota täytyisi pohtia, on se, että kahdet, kaksi viimeistä, viimeisintä monivuotista rahoituskehystä ovat antaneet määrärahoja näille heikommassa asemassa oleville kielille, mutta siitä huolimatta kielet ovat suuremmassa suurimmissa vaikeuksissa uhanalaiset kielet. Olemme ehdottaneet, että Euroopan tasolla, jäsenvaltioiden tasolla ryhtäisiin liikekannalle panoon ja ryhtäisiin poliittisesti tukemaan näitä kieliyhteisöjä. Mitä keinoja sitten voidaan ottaa tässä käyttöön? Tietystikin, tietysti meillä tänä päivänä edessä sellaista ohjelmaa, joka suoraan soveltuisi tähän tämän transversaalisen horisontaalisen tavoitteen täytäntöön panemiseksi. Kyse on rakennerahastoista, koulutuksesta, mediasta ja kulttuurialan toiminnasta. Nämä kaikki nivoutuvat toisiinsa. Mikäli olisi yksi ainoa ohjelma, joka mahdollistaisi sen, että voitaisiin tukea uhanalaisia kieliä ja esimerkiksi äidinkielenä uhanalaisen kielen opettamista, äidin, opettamista äidinkielenä tai sitten kielen siirtämistä sukupuolelta toiselle. Näissä ponnisteluissa usein havaitaan, että mikäli kieli on uhanalainen, kyse on pienestä väestöryhmästä. Nyt pitäisi poistaa tämä kriteeri, koska mikäli todetaan, että yksi tietty ohjelma ei riittävästi sovellu tällaiseen toimintaan komissiossa, esimerkiksi voidaan pohtia, että mikäli kyse on vain pienestä väestöryhmästä, niin katsotaan, että ohjelma on vaikea toteuttaa, mutta tietystikin pitäisi tukea sellaisia ohjelmia, jotka viittaavat pitkän aikavälin toimintaan, pyrkivät pitkän aikavälin toimintaan, koulutukseen, mediaan, kielen jokapäiväiseen käyttöön ja niin poispäin. Ja tietysti ja kaikkien tällaisia ohjelmia pitäisi tukea. Kieliyhteisöt voivat rikastuttaa toisiaan ja on olemassa jo tänäkin päivänä verkostoja erilaisten instituutioiden ja alueiden välisiä verkostoja, esimerkiksi OMPLD, ja se joitakin kansallisjärjestöjäkin on, jotka toimivat tällä alalla ja pohtivat juuri tällaisia kielisiä ongelmia. Lisäksi on ryhty jo joihinkin aloitteisiin uhalaisten kielten osalta. Esimerkiksi Eurovision äh, uhalaisten kielten festivaali on yksi tärkeä esimerkki. Tämä vahvistaa varsinkin nuorten motivaatiota toimivan aktiivisesti kielellisten taitojen lisäämiseksi ja kielten suojaamiseksi. Meidän täytyy jatkaa sitä työtä, jota UNESCO on jo tehnyt. Euroopan unionin täytyy myötä vaikuttaa UNESCOn tavoitteiden toteuttamiseen. Toteasin, että tässä yhteydessä vielä, että meidän tukea kieliyhteisöjä ja ryhtyä toimintasuunnitelmien laatimiseen toteuttamiseen. Lisäksi on olemassa verkkosivu, jolta saa tietoa eri mahdollisuuksista, joita Euroopan unionin tasolla on esimerkiksi saada tukea tällaisia toimia varten. Valitettavasti en ole saanut komissiota vielä vakuuttamisen siitä, että Creative Europe-ohjelmaan, Luova Eurooppa-ohjelmaan pitäisi ottaa myöskin osio, jossa pohditaan se ja alueellisia kieliä kielet, jotka eivät ole virallisia kieliä jäsenvaltiossa. Kyse, ja, että kaikki kielet pitäisi saada tähän mukaan, koska kaikki kielet ovat yhtä tärkeitä, ne pitäisi kohdata tasavertaisesti. Kiitoksia siitä, että olen voinut esitellä asian ja kiitoksia myöskin teidän mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Paljon kiitoksia. Haluaisin sanoa, että tämän päivän esityslistalla tai asiakirjojen joukossa on myös valiokunnan matkakertomus. Lapista me kävimme Inarissa ja siellä puhutaan saamen kieltä, inari saamea. 380 ihmistä sitä puhuu. Ja tämän alueen asukkaat haluavat huolehtia siitä, että kieltä ylläpidetään. Ja nyt siellä on tällaisia kielipesiä, missä lapset ihan pienestä lähtien kuulevat ainoastaan tätä kieltä, kasvavat sen kanssa ja vievät kieltä myös kotiin. Eli tavallaan lasten kautta kieli palaa sinne. Vähitellen onkin ehkä 410 puhujaa. Eli kyllä, meidän kannattaa käsitellä näitä aiheita, koska tämä on aivan mahtavaa kielellistä monimuotoisuutta, jota pystyvään näin näkemään. Me kävimme siellä paikan päällä kokemassa tämän. Tämä todella mielestäni vaikuttavaa Tämä muistutti meidän työstämme ja toivon, että tämän tekstin kautta todella käsitellään uhanalaisia kieliä eikä muita asioita. Uhanalaisia kieliä, joita ei paljon enää puhuta, ei lähes ollenkaan, ja jotka kuitenkin ovat tärkeä osa perintöä. Herra Takkula, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Sana lyhyesti. Täytyy mennä toiseen valiokuntaan. Se on tämän talon ongelma välillä, kun Meillä tosiaan on näitä valiokuntia vähän päällekkäin, mutta kiitoksia noista myös sanoista, Mikko viittasit tuonne Inarin vierailuun ja on aivan totta, mitä sanoitte, on tärkeää, että, että pidetään huolta myöskin saamen kielestä ja näistä pienistä kielistä, jotka ovat uhalaisia ja pyritään kansallisesti ja myöskin eurooppalaisesti niitä elvyttämään. Mutta muutama sana raportoja Alfonsille. Ensinnäkin minun mielestä tämä on erittäin hyvä raportti, minkä hän on tehnyt. Kokonaisuudessaan hyvä ja neutraali ja, ja kaikki uhanalaiset ja vähemmistökielet huomioon ottava ja, ja tämä on erittäin tärkeää, että me kiinnitämme huomiota tähän. Ja niin kuin jo tuossa puheenjohtajan puheenvuorossa kävi ilmi ja meidän vierailuaikana siellä pohjoisessa kävi ilmi, että ja tässä raportissa myös käytämään ilmi, että erityisesti huomioitava on nämä kohdat L ja kohdat 1, missä tuota, kiinnitetään huomiota siihen, että että uhanalaisille kielille myöntämään tukien määrä on pienentynyt huomattavasti. Ja tämä ei ole oikeanlaista politiikkaa, vaan tämä on vastoin, vastoin meidän ajatteluamme ja tässä suhteessa toivon, että siihen voidaan kiinnittää myöskin huomiota. Ja tärkeää on kiinnittää myöskin huomiota näiden kielten tulevaisuuteen ja erityisesti niiden säilymiseen Euroopassa. Ja niin kuin tässä tuli jo esille puheenjohtajakin kautta, että esimerkiksi nämä kielipesät, mitä saamen kohdalla toteutetaan sekä Inarin saamessa että Koltan saamessa, Pohjois-Saamessa, ne ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja sitä kautta pystytään sitten huolehtimaan näistä. Näillä muutamalla sanalla tervehdin tätä Alfonson raporttia ja pidän tätä erittäin hyvänä ja tärkeänä ja toivon menestystä, että tämä menee tyylikkäisemmän loppuun asti. Danke, Marie-Therese. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je souhaite citer... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Alfonsia hänen tekemästään työstä, jonka aihe on minulle äärimmäisen tärkeä itse tulen alueelta, jossa todellakin kokonaisen alueen kieltä ja kulttuuri eh, identiteettiä puolustetaan. Ja tässä on kyse siis katalaanista ja tarkoitus on lähentää näitä kieliä kansalaisia kohtaan. Tietenkin tässä on kysymys myöskin siitä, että saadaan poliittista tahtoa, jotta Eurooppa saadaan sitoutumaan ja suojellaan kieli- ja kulttuuriperintöä kuten Alfonsi sanoi, meidän tulisi saada ihmiset tietoiseksi asioista, koska me kaikki haluamme täällä suojella kielellistä monimuotoisuutta. François Alfonsin muistutti meitä jo tästä, mutta halusin vielä toistaa, siis tämä on yhteisön kulttuuriperintöä ja myöskin koko Euroopan yhteistä kulttuuriperintöä ja me Euroopan parlamentin edustajina olemme päässeet todistamaan, kuinka tämä murentuu pikkuhiljaa koska asioita ei hoideta. Ja tästä syystä tuen kaikkea sitä, mitä kollega mietinnössään sanoi, ei ainoastaan tämän valiokunnan nimissä, vaan sanon sen aivan henkilökohtaisestikin Katalanin kohdalla, vaikkakin sitä puhuu kahdeksan miljoonaa kansalaista. Ja kun puhutaan uhanalaisista kielistä, niin kaikki nämä eurooppalaiset kielet, joita ei meidän tasollamme tunnusteta, esimerkiksi tulkkikopeissa, Eli on meidän etujemme mukaista puolustaa näitä kieliä. Tuen myöskin sitä, että mahdollisimman nuoresta lähtien annetaan kielikoulutusta ja oli mielenkiintoista kuulla näistä päiväkodeista, joissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ryhdytään opettamaan kieltä ja näinhän se on me tiedämme, että että äh, tietyssä vaiheessa elämää lapsi on kuin sieni, joka imee kaiken itsensä. Eli Euroopan parlamentin tulisi saada aikaan rahoitusta ja ohjelmia, joilla voitaisiin puolustaa hyviä käytäntöjä. Jäsenvaltiot ja yhteisöt, paikalliset ja alueelliset yhteisöt, niiden tulisi pitää huolta näistä uhanalaisista kielistä, koska nämä ovat yhteyksissä niihin ihmisiin, jotka näitä uhanalaisia kieliä puhuvat. Ja myöskin tämä kuuluisa olemassa kulttuuripoikkeus, jota me puolustamme kaikkien toimiemme kautta globalisaation aikana. Me tiedämme, että paineet ovat kovat vähemmän käytettyjen kielten kohdalla ja todellakin meidän tulee niitä puolustaa. Tässä on kysymys kulttuurillisesta rikkaudesta, mutta myöskin mahdollisuudesta Euroopalle lähentää kansalaisia toisiaan kohtaan. Niin myöskin pitkällä aikavälillä täytyy pitää mielessä sit, sit, se, miten me tätä kulttuuriperintöä ja kieliperintöä siirrämme eteenpäin. Sinä tiedät hyvin, että katalaani ei ole uhanalainen kieli, ei se ole katamassa mihinkään. Ja nyt puhutaan uhanalaisista kielistä. No ei siinä mitään. Rova McClarkin seuraavana, olkaa hyvä. Chairman, I'm, I'm speaking this morning. Kiitos. Puheenjohtaja. Symbonin puolesta puhun tänään Esärän nimissä. Hän pahoitteli, että hän ei voinut olla täällä. Hän on Ekonin kolmikantaneuvotteluissa. Hän luki mielellään tämän mietinnön, jossa on monia keskeisiä seikkoja, joihin on puututtava, jotta voimme kantaa vastuumme ja puolustaa uhanalaisia eurooppalaisia kieliä ja puolustaa kielistä monimuotoisuutta. Euroopan parlamentilla on ollut myönteinen rooli sen tukiessa kielistä monimuotoisuutta aikaisemmin, mutta kuten mietinnössä sanotaan, erityishuomiota pitää kiinnittää niihin eurooppalaisiin kieliin, jotka ovat nyt uhanalaisia. Me olemme kuulleet hyvin huolestut huolestuttavia tilastotietoja aikaisemmin siitä, miten huolestuttavan nopeasti kielet muuttuvat uhanalaiseksi. Walesissa, Swinburnin kotialueella, Walesia puhutaan, vesinkieltä puhutaan, mutta vuonna 2011 nähtiin valitettavasti, on yhä vähemmän ihmisiä Walesissa, jotka puhuvat Walesin kieltä. Edustaja Swinburne tietää, että tässä keskitytään uhanalaisiin kieliin, mutta hän pitää hyvin tärkeänä sitä, että Vensin kielikin voi olla esimerkki sellaisesta maa, kielestä, jota käytetään enemmän nyt moni jokapäiväisessä elämässä, eli ehkä tästä voitaisiin saada jotain esimerkkiä, hyvää kokemusta. Tiedotusvälineet ovat otet, on otettu tähän mukaan. Niillä on hyvin tärkeä rooli, kun ajatellaan digitaalisen teknologian kehittymistä ja sosiaalista mediaa, kuten Twitteriä. Näin saadaan aitoja mahdollisuuksia tukea uhanalaisia kieliä. Tohtori Swinburne on sitä mieltä, että pitäisi tukea kieliyhteisöjä tässä yhteydessä. Lopuksi edustaja Swinburne on sitä mieltä, että on hyvä muistaa kustannukset, mutta nyt on oikea ajankohta ottaa tämä mietintö esiin ja tukea konkreettisia toimia, joilla kehotetaan puhumaan uhanalaisia kieliä arkielämässä. Meidän on lähdettävä ruohonjuuritasolta – on tuettava näiden kielten oppimista kouluissa, mutta myös on hyvin tärkeää tukea työpaikoilla ihmisiä, jotka eivät puhu kieltä ihan sujuvasti, kuitenkin puhumaan kieltä, myös jos eivät puhu kieltä kotona. Tämä on tärkeää, jotta kieli siirtyy sukuun polvelta toiselle. Kiitos puheenjohtaja. Very much. Oikein paljon kiitoksia. Helga. I to come back to our delegation trip to Lapland haluaisin palata tähän Inarin vierailuun, jossa me vierailemme ähm, Saamien alueella. Se oli hyvin koskettava vierailu. Ähm, nämä ihanat ihmiset olivat äh, hyvin kiinnostuneita vähemmistökielensä saamen äh, ylläpitämisestä. Inaren alueella. Siellä oli pohjoinen saamen kieli ja sitten kolttasaamen kieli Minun täytyy myöntää, että en etukäteen tiennyt, että näitä eri saamen kieliä on olemassa. Ja minun mielestäni oli hyvin mielenkiintoista nähdä, että saamelaiset ovat niin sitoutuneita äh, kulttuurillisen monimuotoisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden ylläpitämiseen, että meidän tuellamme ei ainoastaan siis kansallisin varoin, vaan eurooppalaisin varoin on perustettu äh, tällaisia kielipesiä, päiväkoteja, jotta lapset oppivat kielen ja perheissä samaa harjoitetaan ja todellakin kovasti arvostetaan omaa kulttuuria. Tämä on ainoa alkuperäiskansa Euroopan unionissa. Tämäkin on tärkeää tietää. Ja sen lisäksi, että saamelaiset ovat niin sitoutuneita kieleen, kulttuurin ja arvoihinsa, he eivät kuitenkaan ole suomen kieltä kohtaan vihamielisiä. Tässä on kysymys rinnakkaiselosta, eli he investoivat omaan kulttuuriin, mutta sitten he kaikki osaavat puhua myöskin suomea, asuvat Suomessa, mutta minun mielestäni minulle tuli sellainen olo, että tämähän on erittäin rikas yhdistelmä, eli on oma vähemmistökieli, mutta on kuitenkin osa suomalaista kulttuuria. Eli tässä ei ole kysymys siitä, että on vihamielinen tai aggressiivinen aggressiivinen valtakulttuuria kohtaan, vaan kysymys on hyvästä yhdistelmästä. Ja toivon mukaan meidän lähestymistapaamme, kun me haluamme taistella uhanalaisten kielten puolesta ja niiden elävöittämisen, elvyttämisen puolesta, niin emme halua kuitenkaan samaan aikaan saada aikaan ikävää taistelua. Eli me voimme ottaa paljonkin opiksi saamelaisista ja näin me teimmekin, kun me vierailimme siellä. Kiitos. Pagliarelli. Helgan huomiosta haluaisin kiittää, koska todellakin on mahdollista, että kielet, jotka eivät ole vaarassa, niin he ehkä ovat sitä mieltä, että ovat vaarassa. Eli ovat itse sitä mieltä, että huolimatta suuresta puhujamäärästä kieli olisi vaarassa. Ja on tärkeää, että kieltä käytetään yhteyksissä, joita ei suoranaisesti yhdistetä kulttuuriin. Välittömästi uhanalaiset kielet ovat kieliä, joita siirretään sukupolvelta toiselle suullisesti. Ne kielet, joilla on tekstejä, joita käännetään, niin se on asia erikseen. Eli ensimmäiseksi meidän täytyy tarkistaa, tarkastella niitä yhteisöjä, joissa puhutaan suullisen perinnön kieliä. Ja ne ovat ensisijaisesti uhan alla. Esimerkiksi saami on, se antaa uuden ulottuvuuden tähän asiaan koska he ovat tehneet yhteistyötä Interreg-ohjelmassa, siis Suomi ja Norja, molemmat ovat olleet mukana Interreg-ohjelman kautta vahvistamassa tätä saamen kieltä. Toisaalta olen myöskin sitä mieltä, että meidän täytyy vahvistaa se, että nämä uhanalaiset kielet erotetaan alueellisista kielistä, koska mehän haluamme pelastaa eh, eurooppalaisella tasolla kulttuuriperintöä. Me emme halua luoda uudenlaisia eh, muotoja, vaan Esimerkiksi kun puhutaan kulttuurisin, kulttuuriperinnön säilyttämisestä varjoesittelijänä tähän Alfonsin tekstiin, ja haluaisin kiittää herra Alfonsia hyvästä tekstistä, niin minun täytyy sanoa, että tässä ei ole kertaakaan käytetty mainintaa vähemmistökielet tai alueelliset kielet. Minun mielestäni meidän täytyy painottaa tätä seikkaa ja tätä olen omissa tarkistuksissani painottanut. Kulttuurivaliokunnan tehtävänä on puolustaa kulttuuriperintöä, sitä jota heijastetaan kielen kautta, ei muita, joita, joka tapahtuu muita kautta ja jotka ovat osa yhteisöjä ja Eurooppaa. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja tulen laatimaan tarkistuksia. Haluaisin vielä kerran kiittää herra Alfonsia hyvästä työstä. Vielen dank. Paljon kiitoksia. Mistä tökis? Eh, dear chairwoman, dear... Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Onnittelut ensinnäkin herra Alfonsille. Nähdäkseni korsikalaisena hän on oikea henkilö toimimaan tässä esittelijänä tämän mietinnön yhteydessä. Itse toimin varjoesittelijänä. Voin kertoa teille vähemmistöön kuuluvana henkilönä Romaniassa että Rova Spagliardelli, ette te voi erottaa vähemmistökysymystä uhanalaisesta kielistä ja niitä koskevasta ongelmatiikasta. Tietystikin meidän täytyy näin tehdä asettaaksemme enemmän painoarvoa kielelliselle ongelmalle, mutta minä voin kertoa teille, että että esimerkiksi 90 vuotta sitten 45 prosenttia transsilvaanialaista puhui saksaa, unkaria ja muita vähemmistökieliä. Ja nyt meitä on enää vain 20 prosenttia koko Transilvaanian alueella, jotka edelleenkin käyttävät unkarin kieltä. Euroopassa on tietystikin kieliä, jotka ovat kerta kaikkiaan katoamassa ja joitakin kieliä, jotka ovat osittain katoamassa. Esimerkiksi kaksi kolmasosaa Transilvanian unkaralaisista on jo kadonnut tämän kielen pohjasta, tai saksan kieli on miltei kokonaan kadonnut tuolta alueelta, Siebenbürgenen alueelta. Tässä yhteydessä minun täytyy painottaa uhanalaisten kielten ongelmaa. Kyse ei ole pelkästään kielisestä tai kulttuurisesta ongelmasta, vaan myöskin on kyse ihmisoikeuksista ja poliittisista seikoista. Voin kertoa teille esimerkin. Tämä koskee Serbiaa ja Flaksia. Flaksin aloittaa. Serbia on nyt liittymässä Euroopan unioniin. Hiljattain Timokin Laaksossa 12 koulussa alettiin opettaa romanian flagin kieltä. Romanian painostuksesta Romanen hallitus painosti maata presidentti Paseskun suulla. Romaniassa on toinenkin kieliyhteisö, Django, unkarilaiset. Heidän kielensä on mielteen kokonaan kadonnut. Kyse on unkarin kielen murteista. Se on nyt miltei täysin kadonnut. Ja kun on kyse saamelaisista, Lapin saamelaisilla on erittäin monimutkainen autonominen rakenne. Heillä on ihmisoikeutensa, ne on varmistettu, ja heillä on vähemmistöoikeudet, nekin on varmistettu. Ranska esimerkiksi ei ole allekirjoittanut alueellisia ja vähemmistökieliä koskevaa yleissopimusta, joten tilanne on monin kirjava. Tilanteita on laidasta laitaan. Meidän täytyy painottaa myöskin ihmisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia ja kielellisiä oikeuksia. Kielelliset oikeudet voidaan ottaa tässä yhteydessä huomioon. Esimerkiksi siten, että mukautetaan hieman tätä mietintää. Vielen Dank, Herr Boris. Kiitos sitten edustaja Boris. Dziękuję bardzo. E, to niezwykle ważny raport. E, Kiitos. Todellakin mietintö on hyvin tärkeä. On, on tärkeää, että me tuomme esiin uhanalaisten kielten poliittisen ulottuvuuden. Meillä kaikilla on omat kokemuksemme ja varmaankin näiden henkilökohtaisten kokemusten summa, sen tulisi mahdollistaa meidän lähestymään tätä aihetta hyvin vakavahenkisellä tavalla. Kun puhutaan toimintojen rahoittamisesta, silloin, kun on kysymys esimerkiksi tutkimusten rahoittamisesta uhanalaisten kielten kohdalla, niin niitähän löytyy jo eurooppalaisista sopimuksista. Ja jos me puhumme yliopistoista, jotka hyvin usein tutkivat uhanalaisia kieliä, no usein ne törmäävät rahoitusongelmiin. Tutkimukselle ei löydetä rahoitusta jotta he voisivat esimerkiksi puhua vanhemmille sukupolville ja kielten käyttäjille. Ja minun mielestäni tämä on sellainen asia, jota me voisimme tukea. Ottaisimme yhteyttä yliopistojen kieliosastoihin silloin, kun on kysymys siitä, että ne tutkivat näitä uhanalaisia kieliä. Sitten aloite, jonka mukaan tukisimme uhanalaisten kielten opettamista lapsille – Tietenkin tässä kyseeseen tulevat kansalliset vähemmistöt ja meidän ei tule unohtaa, että meillä on sosiaalirahastot, joiden tarkoituksena on parantaa ammattipätevyyksiä, mukaan lukien opettajien pätevyyksiä. Ja ensisijaisesti meidän täytyy kouluttaa opettajia, jotta he ovat päteviä opettamaan uhanalaisia kieliä tai opettamaan muita aineita näillä kielillä – Creative Europe-aloitteen kautta me, meidän tulisi tukea äh, näitä ja meidän tulisi käyttää sosiaalirahastoakin tässä hyväksi. Ja lopuksi meidän tulee tajuta se, että koko itäinen keskinen Eurooppa, siis 13 uutta jäsenvaltiota, näissä maissa on käyty läpi äh, politiikka, jota harjoitettiin vuosikausia vähemmistökielten kohdalla, eli vähemmistökieliä koetettiin tukahduttaa. Jotkut, joskus kysymys oli hyvin brutaaleista tavoista. Esimerkiksi Itä-Sleesiassa asuu Ukrainasta tulleita siirtoisia Klem-vähemmistöjä. Heidät lähetettiin Puolaan, jotta tämä kulttuurillisesti tämä vähemmistö häviäisi, mutta he kuitenkin saivat kielensä takaisin ja ihmiset ovat keränneet tietoa kielestä, Aiheesta tehtiin tutkimus. Klem-kulttuurin festivaali pidetään nykyään vuosittain ja tehdään näytelmiä, eli nuoretkin käyttävät tätä kieltä. Ja tämä on toinen esimerkki siitä, että uhanalainenkin kieli voi palauttaa kokonaisen ihmisryhmän historialliset juuret ja vahvistaa kulttuuria aivan erityisesti nuorten keskuudessa. Ja minun mielestäni tämä mietintö on erittäin hyödyllinen väline. Varmaankin onnistumme löytämään rahoitusvälineitä, jotta me voimme estää kielten kuolemat. Sellaisten kielten, jotka ovat olleet jo pitkään olemassa ja tänä päivänä koulutusjärjestelmät ovat globalisoituneet, niin tätä tukea tarvitaan entistä enemmän. Kiitos. Edustaja Vahtimo. Anch'io sono molto grato al, al collega Alfonsi. Kiitos. Minäkin olen hyvin kiitollinen kollega Alfonsille. Olen varma, että tämä on erittäin tärkeä mietintö. Minun on myönnettävä, että minulle tuli mieleen, että monet kielestä, joita nyt puhumme, eivät ole uhanalaisia. Tämä johtuu siitä, että vanhemmat kielet ovat kadonneet, latina esimerkiksi. Sitä on kirjastoissa. Kirkkokaan ei puhu sitä enää, Paavi ilmeisesti puhuu Espanjaa ja Italiaa. Tietenkin on olemassa looginen historiallinen kehitys, jota emme pysty nyt pysäyttämään. Yliopistokysymys tuntuu tärkeämmältä, kun ajatellaan esimerkiksi saamelaisia, jotka joutuvat puolustautumaan valtakieleltä. Tiedämme, mitä Roman valtakunnalle tapahtui. On muistettava, että kielet ja kielen käyttö muuttuu sen mukaan, mitä historiassa tapahtuu. Emme saisi kuitenkaan menettää kieliä osana perintöämme. Yliopistojen rooli on tässä tärkeä. Minä esimerkiksi olen nähnyt omassa yliopistotyössäni, että kielet katoavat juuri sitä varten, että ei ole rahaa. Puolustin Unkaria omassa tiedekunnassani ja valitettavasti kuitenkin hävisin tämän taistelun. Mietinnössä on huolehdittava siitä, että nähdään nämä yhteisöt, jotka puhuvat näitä kieliä. Kyse on siitä, että opetetaan ihmisiä ihan syntymästä asti ja sitten yliopistoon vielä, koska yliopistossa juuri huolehditaan sitten näiden kielten tulevaisuudesta. Jos on kyse kielistä, joita käytetään ainoastaan suullisesti, Esimerkiksi Piemonitissa puhuttavasta kielestä on paljon dokumentteja, vaikka sitä ei ehkä käytetä kirjallisena kielenä. Pitäisi huolehtia siitä, että jäsenvaltiot eivät salli näiden kielten katoamista. Herra Vattimo, ette kai usko, että Unkari katoaa, kun sitä ei opeteta Italiassa. Siirryttiinköhän tästä nyt vähän aiheesta syrjään? Sabine seuraavana. Kenties äh, haluaisin tehdä selväksi, että tästä mietinnöstä ei pidä tehdä tällaista joulukuusta, johon ripustetaan kaikki mahdollinen. Kaikki se ei välttämättä kuluttaa mietintöä. Nyt meidän todellakin keskittyä vain ainoastaan niihin kieliin, jotka ovat uhanalaisia ja vaarassa täysin kadota. Saksalainen vähemmistö Belgiassa, heitähän on 23 000 vai suurin piirtein näin monta pelkästään puhut saksa äidinkielenään, mutta ei tätä kieliryhmää voi puhua määritellä kuitenkaan uhanaiseksi kieliväestöksi, koska miltei yhdessä miljoonaa puhuu saksaa. Saamelaiset, heitähän on noin 350 ihmistä, tämän kielen puhujia. He ovat vähemmistönä maassa mutta tämän maan kieli ei sinänsä ole uhanalainen, vaan minun mielestäni tässä on kyse siitä, että kunnitetaan äidinkieltä, ihmisten äidinkieltä maassa, jossa valtakieli on jokin toinen. Ja tällaista asiaa siis erottaa toisistaan tässä mietinnössä. Meidän täytyy todellakin tarkastella näitä ohjelmia, joita me itse voimme rahoittaa ja, uota, ja huomauttaa, että määrärahoja on vain vähän, onpa hyvä kyse alukehitysrahastosta tai sosiaalirahastosta. Meidän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa koulutusjärjestelmien parantamiseksi, jotta voitaisiin hyväksyä ja tukea kaksikielisyyttä, niin kuin Suomessa esimerkiksi hyvin varhaista ah. ihan varhaislapsuudesta saakka pitäisi tukea kaksikielisyyttä luoda tällaisia kielipesiä, vai millä nimellä niitä kutsutaankin, niin kuin nämä mainittiin aiemmin. Tämä on erittäin hyvä tie. Me voimme näyttää esimerkkejä tästä, poimiensin esimerkkejä, ja osoittaa niiden avulla, miss, miten parhaita käytäntöjä voidaan käyttää hyväksi muuallakin. Uskoakseni meidän täytyy myöskin pohtia poliittisella kannalla kielten autonomiaa ja sitä oikeutta, joka ihmisiä pitäisi olla puhua omaa äidinkieltä joka pääsi elämässään saada opetusta kielellä. Tämä menee hieman tämän mietinnön painopistealueen ulkopuolella. Ja, ja myöskin egoistisesti katsottuna, kun puhutaan kielten moninaisuudesta, niin emme sano siksi, että jokin eläin on uhanalainen, että jokaisessa Euroopassa maassa pitäisi samalla tavalla ryhtyä samoihin toimenpiteisiin sen puolustamiseksi. Unkarin kieli Italiassa No, ei tämä tarkoita sitä, että unkarin kielen käyttö pitäisi italiassa jokapäiväisessä elämässä edistää. Kiitos, Katlein. Però moltiplicato questa roba per tutte le università, vedrete cosa succede. No, not Vattimo, Kathleen. Ei Vattimo, vaan Kathleen. Ivan, Vreau să felicit eu, domnul eh, raportor, pentru această inițiativă pentru că vine la momentul potrivit în perioada de criză când... Uh, Haluaisin kiittää esittelijä tästä aloitteesta. Tämä on aivan oikea aikainen, kun ajatellaan kriisin aikoina, että leikataan jatkuvasti kulttuurivaroja ja koulutusvaroja, niin tämä on erityisen tärkeää. Koulutus ja kulttuuri juuri voivat saada Euroopan kriisistä. Kyse on Eurooppa 2020 tavoitteista, Tässäkin yhteydessä puhutaan paljon koulutuksesta ja monivuotoisessa rahoituskehyksessä juuri nähtiin, että leikataan koulutusvaroja, mutta koulutus ei tarkoita ainoastaan kouluja, tutkijoita, opettajia, yliopistoopetusta, vaan koulutukseen liittyy myöskin se, että investoidaan näihin arvoihin, jotka katoavat, jos ei niitä pidetä silmällä. Minusta tuntuu, ettei pitäisi ainoastaan katsoa uhanalaisia kieliä. Jos kielet ovat uhanalaisia, ei niitä voida saada elämään uudestaan, jos kieltä ei enää kukaan puhu, jos siellä yhtäkään kielen puhujaa. Jos lapset eivät enää opi tällä kielellä, niin tämä kieli on kadonnut ikiajoiksi, ei sitä pystytä herättämään henkiin uudestaan. Mielestäni tämä mietintö on erityisen tärkeä siksi, että kyse on vähemmistö suojasta. Unescolla on monia ohjelmia. Tämä on tärkeä aihe, hyvin tärkeä aihe tämä vähemmistökysymys, mutta tästä aspektista on jo puhuttu ja sitä on työstetty. Ja nyt ei ole kyse ni- siitä asiasta. Kyllä vähemmistökielet ovat suuri rikkaus. On siitä samaa mieltä, eikä vähemmistökieliäkään saada menettää. Mutta kuten sanoin, minä haluaisin toivoa, että katsotaan todella ainoastaan uhanalaisia kieliä. Uh, yes, uh, uh I, I agree. Kiitos, olen samaa mieltä osittain Rova Ferheijenin kanssa. Mikäli Espanjan karhut katoisivat, ja Romaniassa olisi edelleenkin karhuja. Ei tämä minua, minun mieltäni tyynnytä. Tämä on menetys minulle, mikäli Serbian flax-romanit Serbiasta tai Transilvaniasta katoavat. Meidän täytyy suojella kaikkia katoavia yhteisöjä ja myöskin alueellisia kieliä peruso oikeuskirjan mukaisesti. Alueellisikin kieliä pitää tukea. Und ich... Selvä edustaja, toki olemme kanssanne samaa mieltä ja mielestäni Alfonsin mietintö kohdassa tai toisessa ottaa tämänkin aiheen esiin, koska sehän on meidän kaikkien etujemme mukaista, että kaikkialla, missä ihmiset elävät, he voivat myös käyttää omaa kieltä, mutta se ei ole nyt pääasiallinen aihe tässä mietinnössä. Eli pyytäisin vielä kerran ajattelemaan sitä, että tarkistusten pitää kohdistua juuri uhanalaisiin kielin jossa on 50 tarkistusta vähemmistökielistä Euroopan unionissa, en hyväksy niitä käsittelyyn. Mietinnöllä on otsikko, otsikko on kunnioitettava. Pyydän nyt todella, että kuuntelette. Että joutuisi sitten ehkä vastustamaan joitain tarkistuksia. Ei, ei liikaa nyt juttelua siellä Sabine, kun edustaja Tökis yritin puhua ja hän ei voi kuunnella. Halusin siis vielä sanoa, että tarkistusten on liityttävä juuri uhanalaisiin kieliin. Eli ei 30-40 tarkistusta nyt vähemmistökielestä, suuresta kielestä jossain maassa. Kohta tai puolitoista riittää, Alfonsi voi varmasti sen jotenkin hoitaa, mutta tämä ei ole pääasiallinen aihe, koska otsikko on tässä toinen. Ja nyt sitten komission edustaja, Madame Ferreira, niinkö? Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijä Alfonsille hänen työstään ja siitä, että tämä aihe on otettu esille. Nyt on komissiolla puheenvuoro. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Thank you. I, I, I, first of all, I would like to niin ensimmäiseksi haluaisin onnitella esittelijä Alfonsia siitä, että uhanalaisten kielten aiheutettiin esille ja olemme tyytyväisiä mietinnön lähestymistapaan, jossa pyritään edistämään varhaista kielen oppimista ja kielen siirtämistä sukupolvelta toiselle. Mekin uskomme siihen, että jos lapset eivät opi uhanalaisia kieliä, niin silloin nämä kielet ovat katoamiseen tuomittuja. Eli todellakin tulee keskittyä tähän varhaiseen oppimiseen. Valitettavasti meillä on tässä ongelmia, koska toimivaltuutemme ovat hyvin rajattuja. Toisin sanoen suurin osa vastuusta on kansallisella ja alueellisella tasolla ja täten komission on hankala ryhtyä oma-aloitteiseksi tässä asiassa. Mutta kuitenkin mietinnössä pyydetään, esitetään pyyntöjä komission suuntaan aivan erityisesti ohjelmiin liittyen. Minun mielestäni teidän valiokuntanne on näiden tulevien ohjelmien neuvottelussa tiivisti mukana ja meidän ei tulisi nyt poiketa tästä tässä keskustelussa ja varmaankin valiokunta voi tähän näihin neuvotteluihin tuoda oman ö, osuutensa. Mutta ehkä pari asiaa, joita haluaisin painottaa komission ehdotuksesta, joka siis liittyy tähän nuorisokoulutusohjelmaan. Tässä, tällä ohjelmalla on kuusi tavoitetta, joista yksi liittyy kielellisen monimuotoisuuden ja kielten oppimisen edistämiseen. Toisin sanoen uudessa ohjelmassa on mahdollisuus puuttua tiettyihin täälläkin esille otettuihin huolenaiheisiin. Kaksi prioriteettia, jotka on jo identifioitu komission ehdotuksessa, Yksi liittyy strategisiin kumppanuuksiin ja toinen poliittiseen tukeen. Ja minun mielestäni nämä kaksi antavat sitä tarvittavaa joustavuutta asioiden hoitamiseen. Ja sitten viimeinen kommenttini on se, että haluan tukea teitä, rouva kun haluatte laajentaa tämän tai määritellä tämän mietinnön soveltamisalan – mietintö on vielä suht epäselvä sen suhteen, puhutaanko tässä yksinomaan uhanalaisista kielistä vai myöskin vähemmistökielistä. Ja varmaankin tarkistusten kautta pääsette päämäärään. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Edustaja Vattimo haluaa puhua vielä minuutin. Olkaa hyvä. Con tutto il rispetto per i ricordi del vostro viaggio in Lapponia, volevo solo... Kaikella kunnioituksella Kaikilla kunnioituksella Lappia kohtaan ja saamelaisia kohtaan uskon kuitenkin, että meidän ei pitäisi tässä pyrkiä elvyttämään sellaisia kieliä, jotka ovat katoamassa historisista syistä. Kenties meidän pitäisi pyrkiä säilyttämään heidän kulttuuriperintönsä tutkimuksen ja yliopistotutkimuksen avulla, koska muuten pistämme vain laastarin haavan päälle. Mikäli kieltä ei enää puhuta, niin pitäisi pikemmin sanoa, että kyllä se on kulttuuriperinnöstä pikemminkin. Vielen dank. Niin tämähän onkin juuri miettinen aiheena. Kiitos oikein paljon. Edustaja Alfonsi, teidän puheenvuoro. Kiitos. No, tout d'abord, je voudrais euh, saluer l'introduction que vous avez faite. Tässä saamelaisesimerkissä Helka itsekin osoitti juuri oikeaan suuntaan, olennaiseen kun Eurooppa, jäsenvaltio ja kieliyhteisö lähtee liikkeelle, niin silloin ei ainoastaan paranneta yhteisön kielitilannetta, vaan saadaan aikaan myöskin innostusta. Eli kansojen ylpeys, se on hyvin vahva tekijä, hyvin vahva poliittinen tekijä. Tässä puhuttiin Helgan mietinnöstä ja eihän ole olemassa mietintöä, joka ei jollakin tapaa sivuaisi politiikkaa. Eurooppalaisen rakennusprojektin myötä me olemme muuttaneet historiallista tilannetta. Suomessakin on taisteltu kielten puolesta menneisyydessä. Ja nyt kielellinen monimuotoisuus Euroopassa on perustavaa laatua oleva poliittinen tavoite. Se löytyy perussopimuksista, Lissabonin sopimuksesta löytyy maininta kielellistä monimuotoisuudesta. Ja se on tämänkin mietinnön tavoite. Eli olipa sitten uhanalaisen kielen puhuja tai vähemmistökielen puhuja, niin kärsimys on sama, jos toteaa oman kulttuurinsa ja kielensä häviämisen. Ongelma on eri, jos tätä tarkastellaan Euroopasta käsin romanian unkarilainen, joka, jonka kieltä ei enää käytetä, niin kärsimys on sama, mutta jos tarkastellaan Euroopasta, niin tilanne näyttää erilaiselta. Meillä on eurooppalaista perintöä, ja kun kieli häviää, niin se on peruuttamaton asia. Esimerkiksi latinaa ei onnistuttu pelastamaan. Ja jos saamelaiset itse eivät olisi lähteneet liikkeelle kielen pelastamisen suhteen, niin huonosti olisi käynyt. Eli kieliyhteisö on tärkeää liikkeelle lähteminen sekä Euroopan unionin että jäsenvaltion tasolla. Se on poliittinen tavoite ja poliittinen tavoite se on hankala saavuttaa parlamentin tulisi sanoa tämä ja toimia niin, että hyvät käytännöt, esimerkiksi Suomen hyvä käytäntö, se otetaan käyttöön muissakin maissa. Ranskalaisena itse jouduin pettymään, koska vaikka presidentti vaalikampanjassaan puhui vähemmistökielten puolesta, niin nyt sitten kuitenkin todellisuudessa on otettu takapakkia sen takia, että meillä on perustuslaki, joka on jäännöstä menneisyydessä, eli ennen eurooppalaista aikakautta. meidän tulisi pystyä auttamaan suurimmissa vaikeuksissa olevia yhteisöjä ja tämä asia on todella kiireellinen. Tulisi myöskin saada aikaan keskustelua, jotta kielellinen monimuotoisuus jotta kielellinen monimuotoisuus todellakin muodostuisi normiksi Euroopassa ja että se olisi äh, luonnollista, koska yhteisö on perinnyt äh, perinteisen kulttuurin ja saanut vaikutteita valtakulttuurista, niin kaikki nämä kansalaiset, heillä on eurooppalainen, äh, eurooppalaiset mahdollisuudet ylläpitää molempia, koska pääsy tietoihin ja eri kielten oppimiseen on tänä päivänä helpompaa. Tämä tilanne on tällä hetkellä huono. Meillä on paljon vähemmistökieliä, jotka ovat melkein häviämässä. On kieliä, jotka eivät ole häviämässä, mutta kuitenkin käyttö on vähentymässä ja jos ryhdytään toimiin varhaisessa vaiheessa, ja Walesilainen kollegamme jo puhui, että Walesin kielen kohdalla on tehty jo paljonkin, mutta vielä ei ole kovin vakuuttavia tuloksia saatu, ja tästä syystä täytyy ponnistella entisestään. Nämä politiikat, niitä tulee harjoittaa usean sukupolven ajan. Tätä, tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Eli tänään tulisi saada tämä tendenssi kääntymään, jotta jokainen kansalainen – jolla on pääsy kielen ja kulttuuriin, voi kasvattaa oman jälkikasvunsa tällä kielellä ja kulttuurilla. Kiitos paljon. Päätämme keskustelun tähän. Muistuttaisin siitä, että meillä on hyvin lyhyt määräaika menettelyyn liittyvistä syistä. Se nähtiin eilen jo 25. huhtikuuta kolmen päivän kuluttua. Näin aikaisin on tarkistukset jätettävä, koska meidän on äänestettävä jo toukokuussa. 25. huhtikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Teillä on kuitenkin ollut jo viikko aikaa lukea tätä tekstiä ainakin englanniksi ja ranskaksi, joten pyytäisin ymmärrystä. Meidän täytyy noudattaa nyt sääntöjä – Muuten emme saa tätä työtä tänä vuonna enää päätökseen. 25. päivä huhtikuuta määräaikatarkistusten jättämiselle. Muistutan vielä tuosta otsikosta, voitte kaikki lukea sen. Kyse ei ole nyt niinkään siitä, miten kokee kärsimyksen, vaan kyse on siitä, miten suojellaan niitä kieliä, jotka ovat todella uhanalaisia. Ongelma on totta kai, kuten joku täällä jo sanoi, se, että Euroopan unionissa ei ole kovin paljon vaikutusmahdollisuuksia – voimme puhua. Vähemmän on rahoitusmahdollisuuksia, mutta rakennerahastojen kautta toki on mahdollisuus auttaa. Me olemme auttaneet Ruotsissa ja Suomessa. Muistaisin, että vuonna 1998 kutsuttiin tai Ruotsin Lapista tuli saamelaisia, jotka sanoivat, että nyt on saatu EUn tukiohjelmien kautta Ruotsinkin hallitukselta mahdollisuuksia tukea heidän kieltään ja kulttuuriaan. Näin samoin on ilmeisesti käynyt Suomessa. Voimme tukea heidän kulttuuriaan, voimme pyytää komissiotakin huolehtimaan ohjelmien, ohjelmien kautta siitä, että annamme kannustimia. Suurin osa työstä tehdään siellä paikan päällä, mutta jos me vähän annamme tukea, niin sielläkin paikan päällä poliitikkoja ehkä kiinnostaa vakavasti tehtävä työ tässä yhteydessä. Määräaikatarkistusten jättämiselle siis 25. huhtikuuta kiitokset esittelijä Alfonsille ja kollegoille, jotka osallistuivat keskusteluun seuraavana. Kohta 11 edustaja Jensen on paikalla. Aiheena vuoden 2014 talousarvio. Edustaja Jensen. Ai, pitääkö minun lukea tämä? Ja minulla on tässä jotain luettavaa. Luen tämän englanniksi. Ensinnäkin pilottihankkeet ja valmistelevat toimet. Kuten aikaisempina vuosina budjettivaliokunta on pyytänyt kaikkia valiokuntia antamaan ajatuksia pilottihankkeiksi ja valmisteleviksi toimiksi. Sitten pyydetään komissiota katsomaan, miten toteutettavissa nämä hankkeet ovat. Sihteeristö lähettää teille pian tällaisen lomakkeen, joka voidaan täyttää sähköisessä muodossa – Toivon, että voitte palauttaa nämä puolen päivän mennessä 23. päivä toukokuuta. Jos teillä on siis ajatuksia pilottihankkeiksi tai valmisteleviksi toimiksi, pyydän lähettämään sihteeristön viimeistään 23. toukokuuta tämän viikon loppuun mennessä, sanoo puheenjohtaja. 23. toukokuuta. Ei siis huhtikuuta. No, olen nyt tuossa menettelytapajutussa aikaisemmalta. 23. toukokuuta siis saatte tämän sähköisessä muodossa ja se pitää sitten palauttaa. Sitten budjettitarkistukset. Budjettimenettelyssä tehdään tarkistuksia ei komission ehdotukseen, vaan neuvoston kantaan komission ehdotukseen. Nämä ehdotukset saadaan heinäkuun lopulla, joten noudatetaan samaa menettelyä kuin viime vuonna ja näin voidaan välttää tarve järjestää ylimääräinen kokous elokuun viimeisellä viikolla. Heinäkuussa äänestetään pilottihankkeesta ja valmistelemista toimista, samoin kuin muista mahdollisista tarkistuksista, jotka lisäävät tai leikkaavat komission ehdottamia summia. Budjettitarkistukset on tehtävä englanniksi. Toiseksi annamme esittelijälle mandaatin palauttaa komission ehdotus kaikkien muiden budjettikohtien osalta, jos neuvosto näitä leikkaa, siis samoin kuin viime vuonna. Esittelijä tekee tämän, kunhan neuvoston kantansa hyväksynyt. Ja kolmanneksi ja lopuksi hyväksymme normaalin budjettivaliokunnan lausunnon, jossa listataan poliittiset prioriteetit. Esittelijä esittää esittelee lausuntoluonnoksensa heinäkuussa ja siitä äänestetään syyskuussa. Tarkistuksia voidaan tehdä kaikilla virallisilla kielillä. Tämä on siis menettely. Tätä pitää nyt ensin sulatella ja sitten noudattaa. Edustaja Jensen, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Muistan, että me äänestimme talousarvion 2014 suuntaviivoista maaliskuussa Strasbourgissa täysistunnossa. Nuo suuntaviivat muodostuvat kolmesta osatekijästä. Meillä on vaikea tilanne, meillä ei ole oikeudellista perustaa eikä monivuotisia rahoituskehyksiä. Pyysimme, että komissio tekisi ehdotuksen talousarvioisi vuonna 2014 ja joka perustuisi heidän ehdotukseensa – monivuotiseksi rahoitusnäkymiksi ja lainsäädäntö pohjaksi, oikeudelliseksi perustaksi. Kaikki valiokunnat työstävät nyt lainsäädäntöpohjaa. Ja tämän sanottuani budjettiosuus rahoituskeskusteluissa ja asetuskeskustelut ja toimintavälin sopimus, kuinka budjettia työstetään niin vuosi vuodelta kaikki tämä on nyt kesken vielä ja tekemättä. Siksi olemme kovin myöhään liikkeellä. Kaikki on viivästynyt. Maksumarahan osalta olemme voineet havaita, että neuvosto haluaa, tai neuvosto kiistää, sulkee silmänsä todelliset maksumääräraha tarpeita. Parlamentin puolella katsoimme aina, että tämä on tekninen juttu. Sitten kun sitoumuksista on päätetty, sitten täytyy tarkastella niitä laskuja, jotka täytyy maksaa. Mutta nyt sitten poliittiseen puoleen. Surullista kyllä. Meillä on raskas taakka itsellämme ja täytyy varmistaa, että tässä ei nyt parlamentin muita prioriteetteja vesitetä, mutta meidän täytyy hoitaa tämä asia kuntoon. Ja vielä viimeisenä mainitsimme todelliset poliittiset prioriteetit, kuten se, kuinka taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan – Tämä koskee myöskin teidän valiokuntaanne, koska kyse on hyvin pitkälti koulutuksesta. Ja sitten 2020 strategia. Mutta on olemassa muitakin prioriteetteja. Uskoakseni kulttuurivaliokunnan prioriteetit ovat toden teolla tärkeitä. Toistaiseksi olemme havainneet, että komissio on laatinut alustavan taulukon, jossa on määritelty tai jaettu raha sen mukaan, mistä Eurooppa-neuvosto päätti 7. ja 8. päivä helmikuuta. Teidän valikuntanne osalta rahaa saadaan enemmän koulutusohjelmia varten, mutta kun otetaan otsake kolme, siellä tilanne on suhteellisen huono. Kansalaisten Eurooppa-ohjelman tilanne on melkoisen huono. On tärkeää tässä yhteydessä muistaa, että Eurooppa-neuvosto ei ole lakia säätävä elin, eikä se ole myöskään budjettivallan käyttäjä. Joten teillä on täysivalta ja oikeus asettaa tämä ehdotus kyseenalaiseksi ja taistella sitä vastaan. Minä ainakin tulen korottamaan ääneni ja tulen ilmaisemaan teidän näkemyksenne budjettivaliokunnassa ja myöskin neuvottelu ryhmässä, kun se kokoontuu. Me tulemme neuvottelemaan näistä asioista ja itse olen mukana neuvotteluryhmässä, joten tulen kuuntelemaan herkällä korvalla sitä, mitä te sanotte tänä päivänä tässä suhteessa, mutta olen täällä myöskin tietystikin keskustelussa vuoden 2014 talousarviosta ja mielelläni kuulisin teidän kantojanne tähän keskusteluun. Parlamentin osalta olemme sanoneet, että komission pitäisi pohtia vuoden 2014 talousarviota, mutta komissio on sanonut, että he ovat kyllä pistäneet merkille sen, että valtion päämiehet ovat tavanneet, ja joten vuoden 2014 talousarvion ehdotusten yhteydessä he saattavat äh, hyvinkin tehdä niitä leikkauksia, joita Eurooppa-neuvosto peräänkuulutti. Ja sitten kun ehdotus saadaan, todennäköisesti ollaan jo toukokuun loppupuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä entisestäänkin vaikeuttaa tilannetta budjettimenettelyn osalta. Tässä suurin piirtein tilannekatsaus tässä vaiheessa. Mielin kuulen teidän kantojanne ja tulen sitten uudelleen valiokuntani kuultavaksi sitten, kun menettelyssä on päästy eteenpäin. Tulen ottamaan teidän kantanne huomioon ja sitten ottamaan ne huomioon budjettimenettelyn yhteydessä. Kiitos oikein paljon. Eilen Keskustelimme koordinaattoreiden kokouksessa komission asiakirjasta. Sanoisin, että meidän pitäisi nyt olla kaikkien mukana siinä ajatuksessa, että leikataan kaikkialta. No aivan kuten sanoitte, neuvosto, Euroopan neuvosto ei ole tässä budjettivallan käyttäjä. Keskustelemme toki ja eilenkin puhuttiin siitä, miten tärkeää on teille ja herra Lamassuurille esittää, mitä mieltä olemme. Me lähetämme kirjeen ihan riippumatta nyt siitä, että koulutuksen osalta komissio on jopa tehnyt pienen lisäyksen, mutta se ei vasta ihan komission alkuperäistä ehdotusta. Nyt kun on kyse kansalaisuuden teemavuodesta ja silloin tehdään tällaisia leikkauksia, niin eihän se käy päinsä. Ei tämä noudata nyt minkälaista logiikkaa. Joten eilisiltana koordinaattoreiden kesken pohdittiin tätä kirjettä, joka lähetetään ja tässä mielessä, kuten te sanoitte, olemme ehkä aika tiukkoina, koska tarvitsette varmasti tällaisen paperin, jonka pohjalta työtä voidaan jatkaa. Kyse ei ole siitä tahdosta, joka täällä valiokunnassa on, vaan kyse on siitä, mikä on välttämätöntä seuraavan sukupolven takia. Seitsemän vuoden ajan on tehty työtä koulutuksen nuorten osalta. Tämä ovat todella tärkeitä asioita. Ihan Euroopan siellä ja sitten sieltä leikataan rahaa. Eihän tämä voi olla tottakaan. Komission ei pitäisi nyt koko ajan olla leikkaamassa, vaan pitäisi taistella meidän kanssa yhdessä siitä, mitä me olemme ajaneet. Eihän komissiokaan tässä nyt niin valtavasti oli antanut. 75 prosentin ero nyt koulutuksen osalta, eikä tässä ole nyt ylitetty mitään rajoja, vaan on todella ponnisteltu tekemään jotain, no, mikä menisi suhteellisen oikein. 75 prosenttia, jos onnistuisimme siinä, olisimme todella toki tyytyväisiä. Toivomme sitä, mutta tiedämme, miten hankalaa tämä työ on. Kiitokset teille tästä alustuksesta yleisesittelijänä ja palaamme varmasti tähän, kun neuvottelut alkavat toukokuussa. Me olemme hankalassa tilanteessa, kun jatkuvasti puhumme asioista, joista emme oikeastaan voi keskustella, kun lukuja ei ole. Tällaista ei ole 24 vuoden aikana minulle vielä tapahtunut, suoraan sanottuna. Tällaista tilannetta ei ollut vielä koskaan, joten todella pohdin nyt, miten tähän nyt oikein jouduttiin ja jos nyt ajattelin, että sitoumukset ja maksatukset ovat jälleen niin suuren kuilun partailla, er- ero on liian suuri. Erasmusta ei voida maksaa, mutta se kyllä maksetaan toki jollain varoin, jota ei oikeastaan ole, mutta jotka otetaan sitten seuraavalta vuodelta. Tällaista en ole ennen nähnyt, enkä omaa budjettia kotona hoida tällä tavalla. Paljon järjestystä tarvittaisiin nyt sekä neuvoston että komission, jotta voimme todella olla tässä äänestäjien edessä. Ja ikävähän on juuri se, että äänestäjät eivät oikein koskaan ole ymmärtäneet, kun sitä ei heille ole selkeästi sanottu. se, että tämä, mikä meillä on nyt, ei ole mikään lainsäädäntöön liittyvä paperi. Tämän keksivät nyt jotenkin sellaiset tahot, jotka muotoilevat jonkinlaisen työasiakirjan. Meidän on tehtävä se työ, mitä varten meidät on tänne valitti. valittiin. Täällä kotona sanotaan, että no parlamenttihan aina haluaa vain lisää rahaa. Me haluamme rahat käyttää järkevästi. Ja se ei tarkoita sitä, että säästetään ajatellen lasten tulevaisuutta. Edustaja Lökkegård. Thank you, Chair, and although you already said that this is very Kiitos puheenjohtaja. Vaikkakin sanoitte, että tästä on hankala puhua, niin tässä varhaisessa vaiheessa kuitenkin pyrin siihen muutamalla kommentilla. Kuten täällä on jo todettu, valiokunnan ohjelmat ovat tärkeitä. Kaikki nämä koulutusohjelmat, nuorisourheiluohjelmat, Creative Europe – ja käyttäisin äh, tilaisuutta hyväkseni sanoakseni, että jotta nämä ohjelmat onnistuvat, ne tarvitsevat riittävän rahoituksen ja meidän nimenomaan tulisi tätä painottaa. Me olemme puhuneet tästä Annan kanssa aikaisemmin ja näissä suurimmissa puitteissa kysymys ei ole suurista rahoista, ja tästä, tässä mielessä me olemme valiokunnassamme hieman haavoittuvaisemmassa asemassa kuin muut, jos leikkauksia tarkastellaan. Minulla oli mahdollisuus tarkastella sitä, mitä komissio tulee meille esittelemään, ja se näytti aika ankaralta. 20-25 prosenttia leikkausta tiettyihin budjettikohtiin. Tietenkin tämä herättää kysymyksen siitä, voidaanko näistä numerotiedoista neuvotella vai on, onko kannat lyöty jo lukkoon? Te painotatte sitä, että neuvosto ei ole meidän lainsäädäntökumppanimme ja tämä jättää jonkinlaisen liikkumavaran, mutta ehkä tämän voisin esittää kysymyksenä teille. Miten paljon liikkumavaraa meillä on näiden budjettikohtien kohdalla? Tällä hetkellä olen hieman hämilläni, koska helmikuun kokouksen jälkeen näytti siltä, että suuri osa näistä budjettikohdista oli lukkoon lyötyjä ja me olimme sen parlamentissa hyväksyneet. Haluaisin teidän mielipiteenne tästä asiasta. Sitten urheiluun liittyen kyseessä on aika uusi ohjelma ja jos me haluamme jotakin urheilun suhteen tehdä, ja varmaankin näin tulee tehdä, ja tälle varmaan löytyy tästä valiokunnasta paljonkin tukea, niin meidän täytyy olla hyvin ö, ähm, tarkkoja sen suhteen, että ö, äh, löydämme tällekin osa-alueelle riittävää rahoitusta. Sitten valmistelevat toimet ja pilottihankkeet, kuten puheenjohtaja Taravan oikein sanoi, niin on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot ryhtyvät jo työhön nyt ja meidän tulisi tehdä ensimmäiset ehdotuksemme toukokuun loppuun mennessä. Jotkut valmistelemat toimet jatkuvat vuodelle 2014, eli ne täytyy jättää uudelleen käsitettäväksi. Henkilökohtaisesti on yksi, en nyt halua mennä yksityiskohtiin, mutta tulen kommentoimaan tätä New Narrative in Europe. Sillä oli hyvin menestyksekäs äh, alku. Se lanseerattiin tänään ja tämä on tärkeä projekti ja näyttäisi siltä, että, että alku ainakin oli hyvä ja toivoisin, että valiokunta haluaisi tämän jatkuvan myöskin vuonna 2014. Eli yksi kysymys teille, Rova Jensen, jos voisitte sitä hieman valottaa. Dank, Helga. Kiitos, Helga. Doris. Kiitos, Doris. Niin, Jensen ja minä teimme yhteistyötä budjettivaliokunnassa, joten olemme hyvin nyt tutustuneet kaikkeen heikkoon kehitykseen tässä. Olisin Dorisin kanssa samaa mieltä, että tilanne on todella nyt huonompi kuin aikaisempina vuosina. Anne, sanoit, että maksatuksista tuli poliittisia kysymyksiä. Se on ihan totta. Aikaisemmin se olisi ollut budjettivaliokunnassa ja parlamentissa keskityttiin sitoumuksiin, koska silloin oli sitten enempi tekninen kysymys se, että jäsenvaltiot sitten huolehtivat – maksumäärärahoista niin, että ne sopivat sitoumuksiin. Nyt on äh, oikeastaan tämä menettely on loppunut. Jos katsotaan edellistä ylimääräistä huippukokousta helmikuussa ja katsotaan, mitä neuvosto päätti, niin nyt on kuilu sitoumuksissa 960 miljardia, 908 maksatuksessa, joten tämä on ihan katastrofi meidän kannaltamme, joten todella tukisin nyt Doris sanomaasi siitä, miten poliittisesti viestimme meidän puoleltamme kulttuurivaliokunnasta. Ehkä yksi mahdollisuus voisi olla se, että puheenjohtajana kulttuurivaliokunnan nimissä julkisesti otat kantaa, sanot, että olemme todella tyytymättömiä tähän budjettiin. Vaikutus ei ole nyt ehkä mitenkään valtaisa, mutta kuitenkin on tärkeää tehdä tämä. Ainakin joidenkin ihmisten eteen ja jotta kansalaiset ymmärtäisivät, että kyse ei ole nyt egoistisista eduista, joita me haluamme ajaa, vaan tämä liittyy kansalaisten elämään vuoteen 2020. Jäsenvaltioiden tilanne ja budjettiongelmat jäsenvaltioissa seuraavaksi. Minä pidän suurena ongelmana sitä, että neuvosto leikkaa enemmän Euroopan budjetista kuin kansallisista budjeteista. Me kaikki tiedämme, miten tämä poliittinen viestintä tapahtuu. Meidän on leikattava Euroopan budjettia, koska kotonakin on leikattava budjettia, mutta Euroopasta leikataan kyllä enemmän Euroopan tasolta. Minun mielestäni tämä on poliittinen ongelma, kun nähden että tässä on epätasapainoa, kun ajatellaan eurooppalaisia etuja, sitä miten eurooppalaisesti ymmärretään se, mitä yhdessä on hoidettava Euroopan tasolla. Ja sitten saadaan muita lukuja, nekin poliittisia. Tiedätte, että neuvosto argumentoi niin, että jopa meidän aloillamme on vähän korotusta koulutuksen ja kulttuurin alalla. No tämä on ihan kikkailua, kun verrataan vuosiin 2007-2013 ja komissiossa ja jopa neuvostossa oli valmiutta lisätä koulutusta ja yksi aata tutkimuksen ja kehityksen osalta. Ja nyt verrataan lukuja, leikkauksia tähän edelliseen kauteen. Meidän pitää kuitenkin verrata siihen, mitä komissio on ehdottanut ja mitä nyt on tehty. Ja tässä on todella valtavista leikkauksista kyse. Nämä ovat tuhoisua, tuhoisia ajatellen sitä, mitä me haluamme poliittisesti saada aikaan. Kansalaisten Euroopan osalta todella ikävää kehitystä alalla, josta me aina sanomme, että no meidänhän täytyy lähentyä kansalaisia, antaa kansalaisille mahdollisuuksia olla yhteydessä Eurooppaan, ja näin sanotaan neuvostossakin. Joten minun mielestäni on nyt todella lyhytnäköistä ajaa neuvoston puolelta tällaista konservatiivista linjaa, kun ajatellaan sitä, miten voidaan investoida Euroopan unionin tulevaisuuteen näin pehmein keinoin, joten meidän täytyy hyvin tiukkasanaisesti kirja, kirjoittaa kirjeeseen alalamme suurille se, mitä me haluamme saada aikaan myös kansalaisten etujen mukaisesti, koska on todella nyt ikävä nähdä, mitä on tapahtumassa EU-budjetille. Kiitos. Katariina. Ja on super poznámok. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin uh, tehdä muutaman huomion vain ja ainoastaan. Ensinnäkin, mikä se ta- te tarvitsette argumentteja meidän näkemyksemme tueksi. Tehän tiedätte, että nuoriso urheilu ja kulttuuri kuuluvat meille. Tukeasin sitä, mitä Doris sanoi Erasmus-ohjelmasta. On hyvin yllättävää, että hän uudelleen tulee tämän ohjelman rahoituksen yhteydessä ongelmia. Ja ongelmat joudutaan ratkaisemaan joka vuosi uudestaan ja joka vuosi joudutaan kertomaan ihmisille, että meillä on rahoitusongelmia ja että jälkikäteen täytyy vasta rahaa tai raha sanoa vasta jälkikäteen, eikä tällainen ole kestävää kestävällä pohjalla tällainen toiminta. 25 miljoonaa nuorta on osallistunut tähän ohjelmaan, siksi meidän pitäisi todellakin varmistaa, että tähän ohjelmaan tulee riittävästi rahaa. Tämä on erittäin tärkeä ohjelma ja täällä on hyvin paljon lisää arvoa. Eurooppa 2020 strategia puolestaan edellyttää sitä, että koulutusjärjestelmät ovat kunnossa. Siksi on erittäin tärkeää, että näitä tämän alan ohjelmia tuetaan myös. Kyse on tuesta, jota määrä antaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tilanne ei ole meitä tyydyttävä, siksi, tai vielä tulee tulesta tilanteesta ei ole, siksi tämä on hieman abstraktia vielä tämä keskustelu. Mutta kun tarkastellaan esimerkiksi koulunsa keskeyttäneitä nuoria, kuinka voitaisiin välttyä tältä ilmiöltä, me tarvitsemme parempia koulutusjärjestelmiä ja yliopistoja täytyy myöskin tukea. Tarvitsemme lisää rahaa esimerkiksi koulunsa keskittyneiden tukemiseksi ja niin poispäin. Muutakin enemmän rahaa tälle alalle. Kuinka te näette tilanteen, miten nuoria voitaisiin tukea? Nuorisotakuu, esimerkiksi tämä komission uusi aloite, sen osalta tiedän, että Tämä liittyy läheisesti työmarkkinatoimiin. Minua kiinnostaisi se, miten te ymmärrätte tämän asian ja kuinka siihen pitäisi suhtautua. Paljon kiitoksia. Antaisinko nyt puheenvuoron komission edustajalle? Regresa. Um, ähm, indeed. Kiitos. Muutama täsmennys komission kannasta Ensinnäkin maaliskuun lopussa komissio hyväksyi, teki teknisen mukautuksen. Toisin sanoen teimme ehdotuksiin monivuotisiin rahoituskehyksiin muutoksia perustuen sopimukseen, johon päästiin neuvoston kanssa helmikuussa. Otsake 1a leikkaus on 15 prosenttia verrattuna alkuperäiseen ehdotukseen. Ja todellakin tämä prosenttimäärä, sitä, se kohdennetaan yhteiseen Erasmukseen. Sitten otsake kolme, sitä leikataan 16,6 prosentilla, mutta luova Eurooppa, sitä leikataan 19 prosentilla. Tämä johtuu siitä, että että tietyt virastot otsakkeen kolme alla, niihin kohdistuvat leikkaukset, niitä joudutaan rajaamaan teknisistä syistä. Sitten ehkä muutama sana vuotuisesta jaosta. Kuulin sen, mitä täällä sanottiin yleisestä poliittisesta puitteistosta – mutta komissiossa meidän täytyy miettiä sitä, miten nämä vuositasolla jaetaan. Ja jos leikkaukset tehdään lineaarisesti luova Eurooppa-ohjelmaan, ne olisivat johtaneet siihen, että budjettia olisi leikattu vuosina 2014-2016 verrattuna vuoteen 2013. Ja tässä maaliskuisessa ehdotuksessa tähän puututaan ja täten leikkaus on rajallinen vuonna 2014 äh, ja leikkauksia ei juuri lainkaan tule vuonna 2015, mutta haluan ottaa tämän ohjelman esille, koska se vaikuttaa täytäntöönpanoon tulevissa Luova Eurooppa-ohjelmissa. Ja tämä on asia, josta voitaisiin ehkä neuvotella neuvoston ja parlamentin välillä. Yleisesti ottaen kulttuurin ja koulutuksen pääosastolla me olemme samaa mieltä näistä täällä esitetyistä huolenaiheista, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että näiden komission teknisten mukautusten ja leikkausten jälkeen kiintein hinnoin, jos me tarkastelemme tilannetta, niin lisää rahoitusta tulee koulutukseen, urheiluun ja nuorisoon 47 prosenttia verrattuna tämänhetkiseen käynnissä olevaan seitsemän vuoden kauteen. Ja kulttuurissa ja audiovisuaalissa kasvu on 9 prosenttia. Ja sitten vielä yksi sana valmistelevista toimista ja pilottihankkeista. Me olemme pyrkineet siihen, että nämä otettaisiin mukaan yhteiseen Erasmukseen ja luovaan Eurooppaan. Ne ovat Knowledge Partnership ja urheilu ovat ehkä tässä yhteydessä ne parhaat esimerkit. Se oli hyvä ja Kressa. Parahin. Herra Kressa, oli hyvin vaikea ymmärtää teitä. Ehkä ette nyt ihan mielellään tätä viestiä tänne tuo. Osittain en nyt oikein ymmärtänyt. Ehkä mikä on minun, mutta kysyin vähän naapurilta tässä ja hänkään ei oikein ymmärtänyt. Tai sinä et myöskään. Ehkä tämä voitaisiin nyt todella niin selkokielellä selittää, että jokainen tietää, missä mennään. Minulla on tässä luvut, jotka te lähetitte meille ja näyttää siltä, että – komission ehdottaman ja teidän sanomaan välillä 72 prosenttia korotusta ja te puhutte nyt ajatellen sitä, mitä neuvosto on sanonut. Puhutte 47 prosentista, niinkö ymmärsinkö oikein? Ja sitten luova Eurooppa, tässä oli ihan sekaannusta. 34 prosenttia. Alun perin nyt tämänkin 9 prosenttia. Mitä luovan Euroopan kanssa nyt vielä tehdään? 34 prosentista on päädytty nyt yhdeksään. Eihän tämä ole mahdollista. Te ette nyt mitään tee muuta kuin muutatte luvuiksi sen, mitä mukana neuvosto on tässä saanut aikaiseksi. Ja sitten kansalaisten Eurooppa. Ette ole vastuussa, kyllä minä tämän tiedän, mutta tilanne on vielä surkeampi. Miinus 23 prosenttia, te puhuitte miinus viidestä alun perin, eli ei tätä voi vastuullisesti näin esittää. Eihän tästä ole nyt jälkeä pitkään puhua, te ette voi sitä muuttaa. Me voimme ainoana tämän muuttaa. Edustajat Jensen, Ryppel ja Lökkögård budjettivaliokunnassa taistelkoot sen eteen, että nämä luvut muuttuvat, koska tämä on muuten ihan naurettava. Minä voin kyllä antaa lehdistötiedotteen, joka varmasti vaikuttaa maailmassa valtavasti, tai no ehkä Twitterin kautta saadaan enemmän aikaiseksi. Mutta eihän tämä käy. Heinäkuun ensimmäinen päivä meillä on 28 jäsenvaltiosta myös pitää huolehtia. En ollenkaan nyt tiedä, mitä taustaa vasten nämä naiset ja herrat enemmän herroja. Siellä taitaa olla kuin naisia, mutta miten tällainen neuvottelutulos on saatu aikaiseksi? Me emme voi sitä hyväksyä, sen haluan selkeästi sanoa. Me vastustamme puheenjohtaja nämä suurille, lähetämme kirjeen, olemme Jensenin suuntaan hyvin tiukkana, vaikka ei se ole tarpeen, koska hän on meidän linjoillamme. Voitte mielellään viedä seuraavan viestin komissioon. Kiitämme siitä, että nyt selkeästi osoititte, mitä tapahtuisi, jos tässä olisivat tosiasiat, mutta voimme lähteä siitä, että me emme tällaista hyväksy. Keskustelu voidaan varmasti päättää tähän. Edustaja Jensenille voi mielellään antaa vielä puheenvuoron, jos hän sitä haluaa, mutta Muutenhan, ai vielä joku haluaa puhua, kukas vielä? Just Einäisen. Herra tai rouva, en tiedä. Minähän jo kerroin, miten heikosti tässä toimitaan kansalaisten suuntaan. No annetaan teille nyt puheenvuoro, kun täällä olette. Nico Science, I'm in the... Äh, Nico Science, korvan täällä rouva Inäisen ja... Te tiedätte jo, missä mennään. Minulle ei tähän mitään lisättävää. Tietospääosaston ehdotus ei ole vielä mennyt komission kollegion lävitse ja ainoa asiakirja, jonka voimme toimittaa teille, on jo teillä. Ja voitte todellakin havaita, että kansallisten Eurooppa-ohjelmaa joka oikeastaan on aina, joka kuuluu meidän pääosastollemme, päänti sieltä sen tilanteen. Ja te voitte havaita, että sitä on kaiken kaikkiaan lisätty voimakkaasti. En voi sanoa enempää. Emme voi kertoa tarkkoja lukuja jokaista budjettikohtaa varten. Ne tullaan lisäämään alustavan talousarvioesityksen ja toimitan sitten teille. No nyt, ikävä kommentti. Minä toivoisin, että komission ja sen Reding yhtä innokkaasti, kun hän ajaa naisten oikeuksien ja kiintiöiden puolesta. Toivoisin, että hän taistelisi myöskin tämän asian puolesta. Tässä hän pystyy jotain todella tekemään. Muiden asioiden yhteydessä hän on riippuvainen monista muista, eli meidän pitäisi tässä yhdessä jotain tehdä. En ole kuullut rouva Redingiltä, että hän pahoittelee 23 prosentin leikkausta. En ole kuullut mitään ystävällinen se terveiset. Toivoisin, että hän kääntyisi lehtistön puoleen yhtä innokkaasti kuin minä ja valittaisi näitä aiheita. Me olemme hänen kanssaan samoilla linjoilla useissa kysymyksissä. Toivoisin, että saisimme hänet tähän myös. Kiitos tästä tuesta. Ei se nyt ollut välttämätöntä osoittaa näin suosiota, mutta kyllä se lämmittää. Kiitos, edustaja Jensen. Kiitos. Tämä on todellakin erittäin mielenkiintoista keskustelua. Olen itsekin mukana neuvottelutiimissä, joka käsittelee monivuotisia rahoituskehyksiä. Tässäkin valossa tämä oli erittäin mielenkiintoista kuultavaa, mitä täällä sanottiin. Täällä esitettiin kysymys, ovatko nämä valtioiden päämiesten päättämät luvut ne, joiden pohjalta työtä tehdään? Voimme havaita keskusteluissa ja neuvotteluissa, sen kerran kun puhuimme monivuotisista rahoituskehyksistä, meillä oli 5 miljardia seitsemälle vuodelle. Nyt ei pitäisi olla kovinkaan kunnianhimoinen sen osalta, kuinka paljon rahaa saadaan tämän lisäksi vielä. Luvut, joita te peräänkuulutatte tässä valiokunnassa, eivät ole valtaisia, kun otetaan huomioon kokonaisvaltainen tilanne että kokonaistilanne. Ja täältä voidaan havaita, että täytäntöönpano on toteutunut hyvin ja näillä aloilla rahat todellakin pistetään täytäntöön. Ja on voitu todistaa, että ohjelmista on saatu hyviä tuloksia. Joten uskoakseni te olette tässä vahvalla pohjalla ja teidän pitäisi pitää kiinni kannoistanne, näkemyksistänne, puolustaa niitä. Tietystikin suurin leikkaus luvuissa mitattuna kohdistuu maatalous- ja kohesiopolitiikkaan, mutta mutta tällä alalla on valtavasti leikattu komission lukuja ja mitään argumentteja ei puhu. Mitään argumentteja ei ole puhumaan sen puolesta, miksi nämä leikkaukset tarvittaisiin pikemminkin. Voidaan argumenttina, vasta-argumenttina sanoa, että tämä tulee hyvin kalliiksi, joten jatkakaa vain hyvää työtänne. Oikein paljon kiitoksia. Toistan vielä kerran. Meidän budjettimme on aina ollut pieni, koska se liittyy siihen, mitä toimivaltaa meillä on. Mutta jos pienestä vielä leikataan, pienennetään sitä entisestään, niin se ei auta kokonaisuutta millään muotoa. Eihän sitä edes huomaa. Tällainen pikku summa, joka on meille suuri, otetaan pois ja laitetaan kohesiorahastoon, rakennerahastoon, niin eihän sitä kukaan siellä huomaa. Se tässä on nyt ongelmana. Ja kun me näemme, että meillä on nyt ongelmia Erasmuksen kanssa, niin ongelmat ovat siksi, että yksittäisinä budjettivuosina rakennerahastoista ja maatalousrahastoista ei ole kaikkea käytetty. Ja kansalliset viranomaiset pitävät sitten nämä rahat, jotka eivät ole siellä yhteisessä potissa enää. Eli voidaan ottaa nämä varat niin että vuosittain pitää ottaa huomioon, mitä on luvattu ja toimia sen mukaisesti. Ja sitten lopuksi käy niin, että rakennevaroja ei käytetä, koska jäsenvaltioilla ei ole varaa maksaa omia osuuksiaan. Niin rahat palautuvat kansalliselle tasolle ja katoavat kokonaan. Ja sitten Erasmusta ei voida seuraavana vuonna toteuttaa. Minä en pysty tätä selittämään kansalaisille. Minulla on paljon vierailijaryhmiä Strasbourgissa, kun en asu sieltä niin kaukana, niin todella hankala on selittää tätä niin, että kansalaiset sen ymmärtävät selkokielellä. Hyvä, että tätä keskustelua käytiin ja pyydämme, että komission jäsen Reding ajaa meidänkin asiaamme oikein kuuluvalla äänellä. Ja myöskin koulutus nuorisopääosaston ihmiset taitavat olla meidän puolellamme toivon, että teette jotain kyllä. Madan Vasiljokin voisi ottaa kriittisesti kantaa. Eihän siinä ole mitään hyötyä, että hyväksytään tämä kaikki. Meidän pitää myös taistella. Siksi mielestäni voimme kaikki yhdessä taistella tässä todella ikävässä taistelussa. Kiitos oikein paljon Anne Jensen, Helga Tryppel ja Lekkegaard. Tässä tuo esityslistan kohta. Mitäs nyt tehdään? Nevedalova koulutuksen uudelleen ajattelu. Olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne. I will speak in my language, so if you can use your... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Aion puhua nyt äidinkieltäni. Hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä siitä, että saan olla esittelijänä tämän tärkeän aiheen yhteydessä. Ja näin heti kättelyssä toteaisin, että komission tekemä ehdotus on hyvä. Se luo hyvän pohjan jatkotyöllemme. Miksi meidän pitää ajatella uudelleen koulutuspolitiikkaamme? Siksi, että meillä on valtavan suuri nuorisotyöttömyysongelma. Tässä taisi olla ongelma tulkkauksessa ranskan kieleen. Okei, okay, Mari.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 jopa 25 prosentin luokkaa samanaikaisesti. Meillä on miljoonia täyttämättömiä työpaikkoja Euroopassa siksi, että meiltä ei löydy riittävästi pätevää työvoimaa Euroopasta. Siksi tämä seikka täytyy erityisesti poimia esiin. Monet nuoret ovat parhaillaan saamassa koulutusta, eivätkä siksi ole työmarkkinoilla, mutta mikä meillä ei ole nuoret, jotka saavat ammattikoulutusta, niillä saattaa olla kokonainen sukupolvi, joka menee hukkaan, kadotettu sukupolvi. Nuorten työttömyyttä voidaan pyrkiä ratkaisemaan koulutuksen avulla, mutta tämä prosessi on hyvin pitkäaikainen. Yhdessä yössä ei ratkaisuja tämän kautta voi löytyä. Kyse ei ole pelkästään siitä, että nuoret saataisiin työmarkkinoille mukaan, vaan kyse myöskin sosiaalisesta osallistamisesta. Nuorten täytyy saada tarvittavat valmiudet, tiedot ja taidot voidakseen integroitua työmarkkinoille. Onko sitten koulutus tärkeämpi vaiko valmiudet tietotaito työmarkkinoilla? Kumpi on tärkeämpää? Vai onko niin ikään tärkeää, että nuoret pääsevät unelma ammattiinsa? Tänä päivänä tilanne on erittäin vaikea. Nuorten on vaikea harjoittaa unelma ammattiaan tämän päivän olosuhteissa. Siksi meidän täytyy tehdä enemmän nuorten työllistettävyyden puolesta. Tähän meidän täytyy keskittyä. Tämä on tärkeämpää kuin se, että nuoret pääsevät unelma-ammattiin. Minä on muitakin alaotsikoita tekstiluonnoksessani. Komissio ehdottaa esimerkiksi, että tietyt valmiudet tai taidot täytyy varmistaa nuorten yhteydessä esimerkiksi nuorten liikkuvuutta pitäisi edistää. Tämä olisi hyvä asia. Myöskin uudessa ohjelmavaiheessa pitäisi tämä ottaa huomioon. Ja Vieraiden kielten oppiminen on myöskin tärkeää. Euroopan unionissa on joitakin jäsenvaltioita, joissa vieraiden kielten opettaminen on todellakin katastrofaalisessa asemassa. Esimerkiksi Ranskassa tilanne on surkea. Mutta on myös muitakin jäsenvaltioita, joissa on samantyyppisiä ongelmia. Lähitulevaisuudessa meillä ei pian ole enää tulkkeita kääntäjiä, joilla olisi englanti äidinkielenään, koska koska englanninkieliset nuoret tuskin lainkaan oppivat enää viertä kieliä. Onko tämä huvittavaa? Miksi te täällä nauraskelette? Meidän pitäisi pohtia myöskin pohtia komission tekemää ehdotusta. Miten saataisiin nuoret omaksumaan yrittelijäisyys ajattelua. Mikäli nuori ei löydä työpaikkaa, heidän pitäisi voida perustaa oma yrityksensä. Samalla voisi tarjota työpaikan ehkä jollekin muullekin. Tämä on erittäin aktiivinen tapa lähestyä tätä ongelmaa. Ja aktiivinen kansalaisuus, sen edistäminen ja kulttuurin vaaliminen, nämäkin ovat erittäin tärkeitä valiokuntamme kannalta. Vielä eräs tärkeä seikka. Ammattipätevyyden varmistaminen ja ammattikoulutus. Monilla jäsenvaltioilla on erittäin hyvä keskeisten koulutus lukio tasolla esimerkiksi, mutta mikäli suorittaa lukion päästötodistuksen tai saa lukion päästötodistuksen, ei vielä ole pätevä toimivan työelämässä. Siksi tarvitaan tämän jälkeen vielä korkeampaa koulutusta. Siksi tällainen ammattikoulutus, mukaan luottuna käytännön kokemus on tarpeellista. Euroopan unionissa meidän täytyy tulevaisuudessa varmistaa, että teknisen alan työpaikat säilyvät ja työntekijöitä löytyy tälle alalle. Komission tutkimuksen perusteella Euroopan unissa on tarvetta 900 000 uudelle tietotekniikan alan työntekijälle seuraavan viiden vuoden aikana tai viiden vuoden kuluttua. Mikäli meillä on, mikäli haluamme viiden vuoden kuluttua näin paljon tietotekniikka-alan asiantuntijoita, meidän pitäisi nyt aloittaa jo näiden kouluttaminen. Jo nyt pitäisi tietoteknologian kouluttaminen, koulutus aloittaa toden teolla. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka ammattikoulutusta voidaan painottaa enemmän. Tässä suhteessa Euroopan unioni voi antaa lisäarvoa jäsenvaltioiden ponnistelua, koska tietoteknologia on ala, joka kehittyy hyvin nopeasti. Esimerkiksi ja mitä ammattikoulutukseen muutenkin tulee, tähän liittyy hyvin paljon stereotypioita, ennakkoasenteita minun maassani esimerkiksi katsotaan, että ammattikoulun käyminen on vähemmässä, vähäisemmässä asemassa ja vähemmässä arvostuksessa kuin yleisen koulutuksen saaminen. Mikäli tarvitsee kotinsa jonkin kodin kodeen korjaajan tai jonkun muun remonttimiehen, tarvitaan ammattimies hoitamaan työ. Siksi me tarvitsemme ammattipätevyyttä, ei pelkästään tällaista yleissivistävää koulutusta nuorille. Meidän pitäisi olla opinnon ohjaajia peruskouluissa ja keskeisten kouluissa ohjaamassa opiskelijoita ja varmistamassa se, että lapset ja nuoret ymmärtävät, että ammattipätevyyden hankkiminen on arvokas asia ja että kaikkien lasten ei pidä pyrkiä lukemaan lakia tai lääketieteelliseen tiedekuntaan. EUskills.panorama .ec e on Euroopan unionin verkkosivu, jolta saa hyvin paljon hyödyllistä tietoa. Euroopan unionissa tulee olemaan suuntaus jatkossa, että tarvitaan yhä enemmän tällaisen ammattipätevyyden omavia henkilöitä. Uskoakseni myöskin näiden käsityöläisammattien täytyy säilyä. Herra kollega Fisas ei ole täällä tänään, mutta hän peräänkuuluttaa sitä, että perinteiset käsityöammatit täytyy myöskin ottaa vaalimisen ja tuen kohteeksi. Tämä on erittäin hyvä ajatus. Vielä eräs mielenkiintoinen seikka. Yksi kolmesta eurooppalaisesta työnantajasta on joko, taikka työnhakijasta on joko liian pätevä tai oma liian vähän pätevyyttä. Joko liian paljon koulutusta saanut tai liian vähän koulutusta saanut. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut tai hyvin moni työntekijä on väärässä paikassa tai väärässä työssä. Euroopan unionissa me tarvitsemme eri ammattialojen asiantuntijoita. Ja täällä puhutaan yhä uudelleen siitä, että Euroopan unionin väestö ikääntyy. Me tarvitsemme yhä enemmän hoitoalan ammattilaisia esimerkiksi. Monet vanhukset yhteiskunnassamme tulevat tarvitsemaan terveydenhoitoa. Siksi tuon alan ammattipätevyyttä täytyy edesauttaa ja näiden alan, tämän alan ihmisten täytyy saada myöskin kuuloista palkkaa. Ja mainitsin jo ammattikoulutuksen, mutta nähdäkseni muutoinkin oppilaitosten pitäisi voida tehdä paremmin yhteistyötä keskenään ja myöskin koululaitoksen ja Työmarkkinoilla täytyy tehdä lisempää yhteistyötä ja tätä meidän täytyy peräänkuuluttaa. Tämä toimii esimerkiksi Saksassa ja Itävallassa aivan erinomaisesti hienolla tavalla. Opiskelijoille täytyy tarjota myöskin mahdollisuuksia tai tilaisuus saada käytännön kokemusta opiskelun ohessa. Ja sittenkin, kun opinnot on saatu päätökseen, koulutuksen täytyy jatkua ja käytännön kokemusta täytyy saada me toimimme eurooppalaisen nuorisofoorumin kanssa yhteistyössä. Euroopan parlamentti pystyy sitä kautta varmistamaan tai meitä vaikuttamaan siitä, että nuoret saavat harjoittelupaikan, josta saa palkkaa opintojen yhteydessä tai opintojen jälkeen niin, että nuoria ei hyväksi käytetä ja heidän pätevyytensä samalla karttuu ja kokemuksensa. Vuosikausia tällaista on pyritty saamaan aikaan, mutta Tilanne ei ole vielä tyydyttävä tämän osalta. Toteasin, että nyt tilanne on kohtuullisen huono vielä. Työntekijöiden liikkuvuus on hyvin rajallista. Siksi olisi erittäin hyvä, mikäli ammattipätevyyden vastavuoden tunnustaminen käytännössä toteutuisi ja tutkintojen vastavuoden tunnustaminen. Elinikäinen oppiminen, oppiminen on myöskin tärkeä seikka, sitä pitää painottaa. Sekin kuuluu tähän yhteyteen. Ihmisten täytyy voida saada lisää pätevyyttä koko elinkaarensa ajan. Vain tällä tavalla he pystyvät mukautumaan työmarkkinoiden uusiin toimintaedetyksiin. Minulla on vielä hyvin, hyvin paljon sanottavaa Esimerkiksi opettajien jatkokoulutuksesta voin todeta, että tämäkin on erittäin tärkeä edellytys. Kyse pelkästään nuorista ihmisistä ja opiskelijoista, vaan myöskin opettajien ja muun henkilöstön täytyy saada elinikäistä opetusta. Mikäli opettajat eivät ole kunnolla koulutettuja, ei silloin opiskelijatkaan, eivät silloin opiskelijatkaan voi edistyä. Ja mitä koulutuskumppanuuteen tulee, mainitsin jo, että nyt pitäisi saada parempaa yhteistyötä aikaan oppilaitosten ja työmarkkinoiden välille. Se, mitä koulussa opitaan, täytyy voida pistää täytäntöön ja sen täytyy soveltua työmarkkinoiden vaatimuksiin. Yliopistot tietystikin ovat jo vuosisatoja toimineet yliopistot ovat vuosista toinen ääni toimineet itsenäisinä riippumattomina, mutta yliopistenkin täytyy pohtia sitä, ovatko niiden opettamat asiat sellaisia, että vastaavat käytännön odotuksia ja vaatimuksia. Opiskeleminen ei saa olla itse tarkoitus, vaan opiskelijoilla täytyy olla opintojensa jälkeen mahdollisuus mukautua työmarkkinoihin ja työmarkkinoiden tarpeisiin. Kansalaisjärjestöjen tekemä työ ja vapaaehtoistyö on myös erittäin tärkeää. Tällainen on erittäin hyödyllistä toimintaa nuorille. Nuoret voivat oppia vapaaehtoistyön ja kansalaisjärjestötyön kautta tärkeitä taitoja, joita välttämättä muuten ei pysty hankkimaan. Tämä on merkittävä panos nuorten ihmisten pätevyyden parantamispyrkimyksissä. Ja tämä tarjoaa nuorille mahdollisuuden tavata nuoria, jotka edustavat eri jäsenvaltioita ja erilaista kulttuuria. Epävirallinen oppiminen on myös siksi erittäin tärkeää. Tätä ei välttämättä ole riittävän paljon painotettu tai pohdittu. Olen laatinut hyvinkin pitkän tekstiluonnoksen. En voi kaikkea tässä edes mainita. Mielelläni puhun teidän kanssanne vielä jatkossakin. Maaliskuussa järjestin jo pyörän pöydän keskustelun, jossa oli 23 eri toimijaa tai elintä mukana eri instituutiota. Tuo oli tämän hyödyllinen kokous, ja mitä täällä sanoin tänään, on tulosta siitä keskustelusta, jota käytiin pyörän pöydän ääressä. Siellä oli mukana edustettuna myöskin yksityinen sektori ja muita Euroopan unionin instituutioita oli niinkään mukana noissa keskusteluissa. 7. toukokuuta järjestetään seuraava pyöreän pöydän keskustelu. Olen erittäin iloinen, mikäli tulette mukaan tuohon keskusteluun ja ilomielin myöskin keskustelen teidän kanssa muutakin jatkossa. Toivottavasti ettei puhunut liian nopeasti. Ei kiitos, kyllä me tämän hyvin ymmärsimme. Katariina, jos ajatellaan aikaisemmin käytyä keskustelua ja nyt aiheena on koulutuksen uudelleen ajattelu – ja oikeastaan kaikki, mitä tiedämme, että olisi välttämätöntä tässä yhteydessä, voisimme vain sanoa, että jospa vain ne ihmiset, jotka tämän karmean budjetin ovat esittäneet, ymmärtäisivät nämä asiat, niin budjetistakin olisi tullut paljon paremmin, parempi. Meillä on paljon suunnitelmia, on vain ymmärrettävä, että me emme ole kaikesta vastuussa. Monilta osin voimme vain antaa omia kannustimia huolehtia siitä, että Bolonian prosessi esimerkiksi toteutuu paremmin, jotta Bolonian kautta todella voidaan liikkuvuutta lisätä. Näin ei ole vielä käynyt. Sitten opetussuunnitelma yliopistoissa ei ole oikein sellainen, että opiskelijat kolmessa vuodessa voivat oppia sen, mikä aikaisemmin haluttiin opettaa viidessä vuodessa. Ei se onnistu, ei siellä luennoitsijat ovat muuttuneet tällä tapaa. No kuitenkin opettajatkin siellä tarvitsevat elinikäistä oppimista. Svär. My opinion, the debate on... Minun mielestäni keskustelu siitä, että me investoimme taitoihin, jotta saamme parempia tuloksia, niin tästä nyt keskustellaan kymmenen vuotta liian myöhään. Meillä on ollut muita ongelmia, haasteita, prioriteetteja koulutuksessa Euroopan unionissa, mutta tämänhetkinen talouskriisi on nyt tuonut tämän keskustelun esityslistalla ja näin sen tulisikin olla mutta meillä ei tulisi olla epäilystäkään siitä, että koulutuksella on suuri merkitys siinä, pääsemmekö me tästä kriisistä ulos ja jotta onnistuisimme parantamaan kilpailukykyä globaalilla tasolla. Mutta haluaisin painottaa yhtä asiaa. Olisi ja tässä olen samaa mieltä muiden kollegojen kanssa, olisi kavennettava kuilua liikemaailman tutkimuksen ja koulutuksen välillä. Mutta miten? Enemmän julkista rahaa ei voi olla oikea vastaus enää tänä päivänä. Lisäksi keskustelu julkisesta rahoituksesta koulutukseen, no se ei ole tuottanut tuloksia, eikä rahaa edes ole saatavilla Nyt tarvitaan sitä, että valvotaan julkisten varojen käyttöä koulutuksessa ja haetaan uusia lähestymistapoja, uusia tapoja parantaa puutteellista koulutuksen rahoitusta. Olisi hyvä myös tarkastella mahdollisuuksia saada korkean asteen koulutukseen uusia rahoitusmuotoja. Olen valmis tekemään yhteistyötä esittelijän kanssa, kuten myöskin muiden kollegojen kanssa tässä valiokunnassa tässä äärimmäisen tärkeässä asiassa, meidän kannaltamme äärimmäisen tärkeässä asiassa. Kiitokset huomiosta. Kiitos. Kollega Becker. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa esittelijä. Se, mitä esititte täällä tänään teidän käsityksenä tämän mietinnön yhteydessä, saa täyden tuen sisällön osalta minulta. Mielestäni tässä todella katsottiin tulevaisuuteen, hyvä niin. Toisaalta pitää komissiotakin kiitellä siitä, että tämä aloite on tehty, vaikka ehkä aikaisemminkin olisi voitu lähteä liikkeelle, mutta nyt on korkea aika joka tapauksessa toimia. Tuo työllistettävyyskysymys versus omat toiveet eivät voi olla ristiriidassa. Monemmat asiat on voitava toteuttaa. Ei voi olla niin, että vaikka on kriisi, niin että voitaisiin jotenkin jättää huomiota yksilön toiveet ja elämänlaatu. Teen varmasti tarkistuksia, jos pidän niitä tarpeellisina. Yksi painopistealue täällä jo mainittiinkin. Todella pitäisi ajatella opettajien pätevyyttä. Paljon voidaan tehdä, mutta jos ei saada opettajia mukaan, niin tehtävä on hankala on myöskin ajateltava sitä, miten tietoteknologian välineitä voidaan käyttää. Nuorten osaaminen versus opettajien osaaminen pitää tässä nähdä ja se, että opitaan oppimaan. Tämä on asia, jota ei painoteta nyt koulutuksessa, filosofiassa. Se, että opitaan oppimaan – didaktiikkaa ei oikein lapsille enää opeteta. He ovat yksin, vaikka on olemassa ihan loistavia oppimistekniikoita ja välineitä. Ja tämä on tässä laajassa spektrissä nyt yksi tärkeä näkökanta. Minusta tuntuu, että oma vastuu koulutuksesta vaatii ehkä tässä määritelmän. Eli että jokainen ihminen on vastuussa panoksestaan yhteiskuntaa myös oman koulutuksen kautta. Liittyykö tämä jatko täydennyskoulutukseen? Tämäkin on lähes velvollisuus. Emme voi ajatella elinikäisen oppimisen osalta sitä, että tässä on muiden vastuusta kyse, vaan omasta vastuusta. Yhteiskunnan vastuusta totta kai lisänä tässä. Tätä ei saa käsittää väärin. Tässä on sellaisia seikkoja, joita jatkuvasti seuraamme. Esimerkiksi ammattikoulutuksen yhteys yliopistokoulutukseen. Miten ammattikouluista päästään yliopistoon opiskelemaan? Joissain ammattikoulutuksessa saadaan hyvin päteviä ihmisiä. Olisi hyvä, helpottaa pääsyä tätä kautta yliopistoon. Kiitos oikein paljon tästä alustuksesta. Kiitos Hannu. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia luonnollisesti myöskin meidän raportoijalle Katarinalle tästä hänen lausunnostaan tai mietinnöstään ja näistä ajatuksista, mitä esitit, niihin on pääosin erittäin helppo yhtyä myöskin ajatus, mitä Milan Sver tuossa lausui, että me olisi pitänyt olla kymmenen vuotta sitten, on ihan paikallaan. Meillä oli kymmenen vuotta sitten Lissabonin strategia, mitä mietittiin, ja Euroopan unionin piti olla vuoteen 2010 mennessä maailman johtaviin tietoon perustuva talousalue, ja olemme sitten huomanneet sen, että paljon oli seminaareja, paljon oli erilaisia kokouksia, mutta hyvin vähän sitten konkreettisia tuloksia. Ja siinä suhteessa on tietenkin ihan paikalla, että nyt koulutuksen uudelleenajattelua viedään läpi myöskin Euroopan unionin toimesta ja komission aloitteesta, mutta toivottavaa myöskin on se, että, että tämä ei jää vain pelkäksi seminaareiksi ja puheiksi ja akateemiseksi keskusteluksi, vaan myöskin jotakin konkretiaa tapahtuu. Tietysti on aina muistettava se, että haastavaahan se on siinä suhteessa, että ne keinot, mitä meillä on käytettävissä, ovat lähinnä avoimen koordinaation kautta ja tässä suhteessa jäsenmaiden rooli siinä tulee, tulee, tulee voimakkaasti korostumaan, millä tavalla jäsenmaat sitten lähtevät mukaan tähän hankkeeseen ja näihin hankkeisiin. Joka tapauksessa tämä Euroopan komission tiedonanto koulutuksen ajattelusta on ajankohtainen ja tärkeä ennen muuta siksi, että me elämme tällä hetkellä tällaisessa talouskriisissä, ja yritämme voittaa sitä ja me kaikki tiedämme sen, että yksi keskeisiä ajatuksia voittaa talouskriisi on se, että me voisimme satsata enemmän koulutukseen, osaamiseen, innovaatioihin, koska näiden alueelta yleisestikin tiedossa on se, näiltä alueilta löytyy se uudenlainen kilpailukyky, millä, millä Eurooppa voi pärjätä sitten laajemmin maailmassa. Tämä on hyvä strateginen big picture, isompi kuva tämä dokumentti seuraaviksi vuosiksi ja voi sanoa, että pidän tätä kyllä hyvin myönteisenä ja tervetulleena ja oli ihan positiivisesti tosiaankin yllättynyt siitä, että komissio tämmöisen tiedon antoi ja antoi. On myös myönteistä ja tärkeää, että koulutus ja elikäinen oppiminen tunnustetaan merkittäväksi tekijöiksi taloudellisen kasvun edistämisessä ja työpaikkojen luomisessa. Aivan niin kuin meidän puheenjohtajamme tuossa omassa puheenvuorossaan sanoi, että, että vaikka näin käytännössä on, niin kuitenkin sitten budjetin laatijat eivät oikein lyö panostuksia sinne budjetin puolelle, ja näin ollen monesti nämä sanat sitten vähän jäävät niin kuin kellumaan ilmaan, kun me emme sitten myös, myös toimi niin kuin me tässä kohdin opetamme, mutta se on, se on ihan, ihan totta, että nyt tarvittaisiin myöskin uudelleen ajattelua, ei vain koulutuksessa, myöskin budjetissa, että näitä koulutustoimia tuettaisiin. Ja tähän, tässä tullaankin juuri siihen yhteen asiaan myös, vaikka itsekin olen korostanut koulutuksen merkitystä kilpailukyvylle, niin kuitenkin tässä tiedonannossa oikeastaan koulutuksen investoinnin tärkeys nähdään ehkä pikkusen liikaa kuitenkin vain taloudellisen kasvun ja työelämän tarpeista käsin. Toki on totta, että olemme sisämarkkinoilla, toki on totta, että, että koulutus on tämä avoin koordinaatio, mutta myöskin se olisi hyvä tunnustaa ja laittaa, että koulutuksella on myöskin muita arvoja ja koulutuksen on investoitava myös koulutuksen itsensä vuoksi. Ja näin, näin ollen, näin ollen niin tuota, koulutus on toki väline, mutta se on myöskin itseis, itseisarvo. Ja, ja tässä suhteessa voi sanoa niin, että, että itse haluaisin niin nähdä koulutuksella vielä laajemman tämmöisen vähän kasvatuksellisenkin ulottuvuuden, vaikka puhutaankin jo aikuiskoulutuksesta myös sillä tavalla, että ihmiset voivat kantaa, kasvaa yhteiskunnan jäsenyyteen ja oppia myöskin niitä sosiaalisia taitoja, mitä terveessä kansalaisyhteiskunnassa tarvitaan. Mutta odotan mielenkiinnolla vientitulonnuksen valmistelua ja, ja, ja tuota, toivon, että myöskin sitten nämä ehkä sosiaalinen ulottuvuus, jos näin voi sanoa, myöskin nousee esille, ettei vain pelkästään tätä, tätä kasvu- ja työelämän tarpeita, vaan ihan koulutuksen tarve muutenkin tiedostetaan. Ja ehkä tähän loppuun voisi vielä, vielä tuota, todeta pari lyhyttä asiaa, että toivon itse myös, että tulevaisuudessa me voisimme paremmin sitten oppia jakamaan parhaita käytänteitä ja, ja, ja oikein aidosti jakamaan parhaita käytänteitä, koska kun tuossa raportoija mainitsi, että hän on ollut pyöreän pöydän keskustelu. Ei siitä ole kovin monta vuotta, no taitaa puolikymmentä vuotta olla, kun minäkin järjestin yhden pyöreän pöydän keskustelun täällä Euroopan parlamentissa koskien opettajien koulutusta ja, ja kaikkien jäsenmaiden edustajat olivat paikalla ja niinhän se vähän meni se keskustelu, että kaikki pönöttäen lukivat oman lyhyen puheenvuoronsa ja kaikilla oli sen tyyppinen ajatus, että heidän maassaan opettajan koulutus on parasta mahdollista heillä ei ole mitään opittavaa muilta, mutta heillä on annettavaa muille ja näin ollen tämmöistä oikein reipasta ja aitoa vuorovaikutusta ei päässyt syntymään. Ja tässä suhteessa toivon, että, että me myöskin pystyttäisiin pystyttäisi niin kuin jakamaan aidosti oikeita, oikeita käytäntöjä. Ja sitten ehkä semmoinen mainos tässä, että kun seminaaria tässä järjestetään, niin toivotan myöskin kollega Nevadelovan tervetulleeksi vaikkapa puhumaan. Torstaina 16.5. on seminaari täällä parlamentissa. Yhdessä järjestän sen kollega eh, Alvardin kanssa, eli korkealaatuinen seminaari koskien sitten koulutusta ja, ja tuota, e-, uudelleen ajattelua eurooppalaisessa koulutuksessa. Ja siellä on muun muassa Pasi Salperi ja kumppaneita puhumassa sitten ja, ja, ja, ja Irlannin opetusministeri ja näin edespäin, jotenka hyvään, hyvään seuraan pääsette puhumaan. Ei muuta kuin tervetuloa ja kaikki, jotka kynnelle kykenevät myöskin valiokunnan jäsenistä, niin kokeillaanpa parantaa sitä kautta myöskin taas eurooppalaista koulutusta. Kiitoksia puheenjohtaja. Petra. kiitoksia, Petra. Kiitos paljon. Yritän puhua lyhyesti. Oikein sydämelliset kiitokset Katariinalle. Tämä oli todella kattava alustus Mielestäni se osoittaa kaikille vielä selkeästi sen, että me kaikki ymmärrämme, mihin suuntaan meidän pitää mennä. Nämä ideat ovat kyllä pöydällä. Meillä on kuitenkin täytäntöönpanoon liittyvä ongelma, joka liittyy pitkälti siihen, että meillä ei ole riittäviä varoja, ei Euroopan tasolla eikä jäsenvaltioissa. Me kaikki tiedämme, miten tiukat budjettitilanteet jäsenvaltioissa on tällä hetkellä. Kuitenkin olen vankasti vakuuttunut siitä, että lisäinvestoinnit ovat tarpeen koulutukseen siksi, että lopulta näin säästyy rahaa, kun verrataan tilanteeseen, jossa on nuoria ihmisiä, jotka eivät kouluttaudu, eivät saa työpaikkoja ja joutuvat elämään sosiaaliturvan varoin. Jokainen euro, joka koulutukseen pistetään, säästää paljon rahaa muilta aloilta tulevaisuudessa. Tämä on sellainen tosiasia, joka pitäisi tunnustaa ja nähdä jäsenvaltioidenkin politiikassa. Hienoa, jos komissio kehottaa meitä tukemaan liikkuvuutta. Mielellämme teemme niin, mutta jos kuitenkin leikataan tähän tarkoitetut varat, jotka olisivat tarpeen työn toteuttamisessa, niin silloin kohtamme ongelman. Pitäisi pohtia myös sitä, olisiko juuri koulutusalalla tarpeen ajatella rakennerastovaroja. Eikö niitä voitaisi voimakkaammin ottaa mukaan kuin mitä tähän mennessä on tehty, koska siellä on paljon enemmän rahaa kuin mitä meillä on pikkukoulutusohjelmissa. Vaikka ne tärkeitä ovatkin, mutta siellä on kunnolla rahaa, joten olisi parempi, jos voisimme hyötyä myös niistä. Kiitos siitä, mitä sanoit ammattikoulutuksesta. En ole ihan varma, eikö ole niin, että poliitikotkin joskus ovat mukana vaikuttamassa siihen, että syntyy sellainen käsitys, että ammattikoulutus on vähemmän varvoinen kuin yliopistokoulutus. Tiedän, että me aina olemme viitanneet, kun puhutaan Euroopan 2020-strategiasta, sanomme, että kyse ei ole ainoastaan yliopisto-opinnoista, vaan myöskin siitä, että ihmiset saavat ihan tavallisen koulutuksen, eikä se ole vahempiarvoista se on yhtä arvokasta kuin yliopisto-opiskelu, että opiskellaan ammattikoulussa. Joten jäsenvaltioissa pitäisi myös auttaa siihen, että järkeviä koulutusjärjestelmiä erityisesti ammattikoulutuksen alalla saadaan toteutumaan. Yrittäjät mukaan se on välttämätöntä, koska kyse on pätevästä työvoimasta, jota saattaa puuttua muuten näistä yrityksistä. Saksassa käydään jo keskustelua siitä, että ei ole riittävästi pätevää ammattihenkilökuntaa näihin yrityksiin. Toivon, että kaikki nämä ajatukset voidaan tähän mietintöön saada mukaan. Toivoin, että ainakin jäsenvaltioissa voimme vähän antaa kannustimia oikeaan suuntaan. Hienoa, että jos voimme pohtia vielä sitä, miten rakennerahastovaroja voitaisiin ehkä käyttää tällä saralla enemmän kuin mitä tähän mennessä on tehty. Uskoakseni näin auttaisimme myös jäsenvaltioita. Paljon kiitoksia yksi esimerkki omalta osaltani käytännöstä. Minä asun Saksan ja Ranskan välisen rajan tuntumassa tai Saksan Luxemburgin. Viimeksi kampaajani sanoi, että rouva Pack, en voi ottaa ranskalaisia harjoittajia tänne. No miten niin, minä sanoin. No se ei vaan käy, koska silloin minun pitäisi koulua varten, jota opiskelija käy Ranskassa, pitäisi maksaa veroa, mutta saksalainen hän ei voi noin mennä maksamaan johonkin anonyymiin kassaan veroja. Niin kuin Ranskan koulutusjärjestelmän mukaan on suunniteltu. Eli tätä ongelmaa ei voida ratkaista. Ranska on siinä ihan ovella, kun katson parvekkeelta, niin siellä näkyy Ranska. Nuorilla ei ole Ranskassa työpaikkoja. Meillä olisi. Luen kiitos. Tapaan Ranskan osapuolia. Pyrin auttamaan. Tässähän tämän pitäisi olla mahdollista, mutta kyse on jäsenvaltioista, jotka jotenkin nationalistisesti toimivat, ja tämä on ikävää me voimme puhua täällä kauniita sanoja, mutta käytäntö on joskus tällainen. Se on niin järkyttävää, että kansalaisille sitä ei oikein pysty selittämään. Kun minä sanoin, kuulin tämän kampailla sanoin, että älkää puhuko noin kuuluvalla äänellä, kukaan ei usko enää Eurooppaan kohta. Halusitte sanoa jotain? No, Ferreira, olkaa hyvä. Madam Chair, that was a... Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli aika synkkä huomio teiltä, mutta minä pyrin hieman enempään optimistisuuteen puheenvuorossani. Haluan todellakin kiittää esittelijää äh, Nevedalovaa hänen innostuksestaan ja siitä, että hän on jo järjestänyt pyöreän pöydän keskustelun, joka jo sinällään oli arvokasta siinä mielessä, että eri sidosryhmät saatiin saman pöydän ääreen. Ja sitten saatiin tiedonanto ja poliittinen aloite. Ja tämä onkin tavoitteena, siis tietoisuuden lisääminen, eri toimijoiden ja sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tietystä asioista. Eli haluaisin kiittää yhteistyöstä tässä asiassa. Ja oli mukava kuulla siitä poli- positiivisesta, positiivisesta palautteesta. Eli tarkoituksena todellakin on uudelleen ajatella koulutus tässä, no tämä ehkä tulee hieman myöhään, jotkut kollegat valiokunnassa kommentoivat tätä, mutta tarkoituksena on lisätä tietoisuutta muilla politiikan aloilla, joissa koulutuksella on merkitystä talousleikkauksista huolimatta. Me haluamme koulutuksen kartalle, kun puhutaan kasvusta ja työllisyydestä. Me haluamme osoittaa, että taidoilla on merkitystä työllistymisen suhteen. Ja tietenkin näillä on merkitystä myös aktiivisen kansalaisuuden kannalta tämänhetkisessä tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi ensisijaisesti puuttua siihen, miten koulutuksella voidaan parantaa nuorten työllistymistä. Meidän mielestämme koulutuksella ei ratkaista työttömyysongelmaa. On paljon muitakin tekijöitä lähtien liikkeelle talouskasvun puutteesta, siis muita tekijöitä, jotka johtavat siihen, että Euroopassa työllisyystasot eivät ole tämän korkeampia, mutta se kuitenkin, me kuitenkin hoidamme oman tonttimme. Ja kun tarkastelemme asiaa, niin huomaamme, että parannuksia voidaan tehdä ja uudistuksia voitaisiin tehdä simuloidumalla tavalla. Kun ajatellaan koulutusta uudelleen, tästä ohjelmasta löytyy seitsemän painopistealuetta jäsenvaltiolle. Esittelijä mainitsikin niistä osan, eli en tässä mene sen enempää yksityiskohtiin. Sieltä löytyy myöskin toimia, joihin komissio haluaisi ryhtyä, jotta ne voisivat toimia kansallisten toimien lisänä. Kuten sanoin, tämä on pääasiassa jäsenvaltioiden tontille kuuluva asia. Me toimimme tässä vain katalysaattorina. Haluaisin painottaa kolmea toimea, joita ehdotamme. Ensimmäinen Sen tarkoituksena on saada aikaan oppisopimuksia ja ammattikoulutusta. Ja tämä käynnistetään, lanseerataan Leipzigin taito huippukokouksessa kesäkuussa. Tarkoituksena olisi saada aikaan hyvien käytäntöjen vaihtoa eri maiden välillä. Me olemme esimerkiksi tunnistaneet erittäin hyviä äh, eläinlääkärijärjestelmiä ja on ihan erityisiä koulutusohjelmia tämän tyyppisiin töihin. Tässä haluaisin kiinnittää huomiota ne toiseen komission aloitteeseen, joka käynnistettiin suurin piirtein samaan aikaan kuin tämä Rethinking Education neuvoston suositukseen liittyen nuorisotakuu. Tämä myöskin liittyy koulutukseen ja neuvosto on keskustellut nuorisotakuusta jotta siitä saataisiin aikaiseksi neuvoston suositus. Siitä keskusteltiin EPSKossa, en tiedä oliko teillä tätä tietoa, mutta tämä on selvästikin yhteydessä Rethinking Education-aloitteeseen ja myöskin oppisopimusohjelmaan. Eli tämä on sellainen osa-alue, jossa me haluamme olla mukana hyvien käytäntöjen levittämisessä eri maiden välillä. Toinen toimi, joka on tulossa, liittyy tieto- ja viestintäteknologian käyttöön koulutuksessa. Meidän ymmärtämyksemme mukaan teknologia ja teknologian saatavuus on mahdollista melkeinpä kaikkialla, mutta se ei kuitenkaan ole toteutunut teknologian mahdollistamalla tavalla – Eli me haluaisimme neuvotella jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten me voisimme parantaa kattavuutta, koska meidän mielestämme teknologia voi auttaa ei ainoastaan laadullisessa ja, ja huippukoulutuksessa, vaan myöskin siinä, että koulutus saatetaan kaikkien saataville. Eli tässä pyritään sekä huipputasoon että laatuun, mutta myöskin tasavertaisuuteen koulutuksessa. Ja kolmas toimi Tämä liittyy siihen esimerkkiin, jonka te esititte rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyviin ongelmiin. Toisin sanoen meillä olisi eurooppalainen ammattipätevyysalue. Viime vuosikymmenellä komissio yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa me olemme laatineet erilaisia välineitä, joilla ammattipätevyyksiä voitaisiin tunnustaa. Voisin antaa kaksi esimerkkiä. Esimerkiksi eurooppalainen tutkintojen viitekehys. Meillä on myöskin pistejärjestelmä laatujärjestelmä korkea-asteen koulutuksessa ja tajusimme, että nämä välineet – koska konteksti tai se historiallinen hetki, jossa ne on otettu käyttöön ja ne yleisöt, joille ne kohdistettiin, niin ne ovat kulkeneet eri suuntiin eikä kovinkaan johdonmukaisella tavalla – ja tietenkin silloin vaikuttavuus eri koulutusmuotojen välillä, sitä ei ole saavutettu, eikä rajat ylittävä liikkuvuus ole toteutunut. Eli me haluaisimme käynnistää julkisen keskustelun siitä, miten me voisimme varmistaa sen, että Euroopan unionin tasolla saatavilla, saatavilla olevat välineet olisivat johdonmukaisuuksia, jotta synergioita syntyisi näiden eri välineiden välille. Eli tämän asian tiimoilta varmaan tulette meiltä kuulemaan myöhemmässä vaiheessa koska tämä on asia, jota minun komission jäseneni haluaisi vielä eteenpäin kesätauon jälkeen. Haluaisin kiittää teitä näistä ajatuksista, joita teillä oli Rethinking Education aloitteeseen ja oikein mielellämme teemme yhteistyötä jatkossakin, jotta varmistamme sen, että otetaan huomioon tämänkin valiokunnan kommentit. Kiitos. Dank. Paljon kiitoksia. Minun on sanottava, että olen ollut kaikki vuodet komissiolle kiitollinen siitä, että on annettu kaikenlaisia suosituksia ja ajatuksia. Hyvä, että saatiin tällaiset puitteet esimerkiksi opintosuoritusten osalta. Eli hyvä, että saatiin tätä asiaa ajattua, mutta tämä ei oikeastaan ole komission tehtävä. Komissio tekee tärkeää työtä ja onneksi neuvosto sitten antaa myös tukensa. Nuorissa takuusta kaneusta antoi, no, missä näkyy seuranta budjetin muodossa. Eli aina palataan tuohon samaan kysymykseen. Valitettavasti emme voi kaikkea tätä selvittää. Kiitos paljon ja tykö Katariina? Haluatko käyttää vielä puheenvuoron? Initial... Ihan lyhyesti kiitos kaikista alustavista ajatuksista kaikilta. Herra Sverille, hän ei ole täällä mutta koulutuslaitosten ja yritysten yhteistyöstä parlamentti on ehdottanut monia asioita ja aloitteita, jotka menisivät tähän suuntaan. Yritysmaailman tulisi myös ymmärtää, että on tehtävä koulutuslaitosten kanssa yhteistyötä, jotta saadaan sitä työvoimaa, jota niin kipeästi kaivataan. Tämä on sellainen ajatus, jota parlamentti taitaa tukea. Kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia Katariina. Kesäkuussako Meillä on mietintö ja äänestetään siitä sitten syyskuussa. Näin, kohta 14. Eilen oli koordinaattoreiden kokous. Ja siellä sovittiin muutama asia. Kaikki on teille lähetetty sähköpostilla. Vastustaako joku? Jos ei, niin päätökset on näin hyväksytty. Muut asiat kohta 15, ei ole muita asioita, joten seuraava kohta Seuraava kokous 28. päivä toukokuuta 9-12.30 iltapäivällä. Aloitamme puoli tuntia myöhemmin puheenjohtajakokouksen takia, kun se on kaikille jäsenille avoin, eli 15.30-19. Kiitos paljon, kiitos tulkeille, hyvää ruokahalua.